on ja krzyczał. Mówiła nie komisji na w Allora diamo inizio alla no... Tervetuloa valiokuntaamme. Tervetuloa kaikki. Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Ja se, mitä huomatuksia ole, esityslista on hyväksytty. Tulk- Teknistä syistä tulkkausta ei voida kaikilla kielillä taata. Tänään puuttuu liettuan kieli. Ja kaksi. Estäslistan hyväksyminen. Pöytäkirjan hyväksyminen 12. joulukuuta 19.20. joulukuuta. Jälleen, jos ei huomautuksia ole, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi. Ilmoitan myöskin, että tämän päivän kokous on webstreamin kokous. Bene. E adesso possiamo iniziare. Ja nyt voimme aloittaa kohdasta neljä. Rokotukset Bluetang-tautia vastaan. Ja esittelijä Wojciechowski. Ja toisen käsittelyn suositusluonnoksen hyväksyminen on tehtävänä. Aloitamme ihan heti äänestyksellä. Ja toinen on toisen käsittelyn käsittely, joka koski Blutan tautia vastaan rokottamista. Ja viime valiokunnan kokouksessa käsittelimme Wojciechowskin suosituksia ja hyväksymme. Se on hyväksytty neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä ilman muutoksia. Yhtään tarkistusta ei ole tehty tähän suositusluonnokseen, joten ehdotan, että äänestämme välittömästi. Onko teillä kaikilla äänestyskortti? Äänestyskortti onko kaikilla? Hyvä. Voimme siis äänestää. Haluaako herra Wojcicki puheenvuoron? Ei, eli äänestetään välittömästi. Puolesta. Vastaan tyhjää. Ei. Hyvä. Hyväksytty. Selvä. Edetään viiteen, kohtaan viisi. Elintarvikkeiden jakaminen niitä eniten tarvitseville henkilöille. Esittelijä varapuolenjohtaja Siekierski ja äänestetään luonnoksesta toisen käsittelyyn liittyen elintarvikkeiden jakamiseen niitä eniten tarvitseville neuvoston kanta hyväksyttiin 23.1. ja on välitetty toinen toista 12 virallisesti parlamentille ja parlamentin äh, äh, neuvostoehdotuksesta tämä ohjelma on takautuvasti käytössä ensimmäinen ensimmäistä 2012 vuoteen 2013 asti. 294 äh, pykälän mukaisesti komissiolla on tiedonanto, joka on kaikille teille jaettu. Ja komissio tukee neuvost- toimielimien välistä neuvottelutulosta ja hyväksyy tämän ensimmäisen käsittelyn tuloksen, jotta tämä jatkuisi 2013 lopun asti. Ja komissiolla on myöskin julkilausuma tämän hyväksymisen jälkeen ää, täysistunnossa. Joten kollegat, äänestetäänpä suositusluonnoksesta. Haluatko herra Kirski puheenvuoroa? Prende la pan przewodniczący powiedział, w związku z tym proszę o głosowanie za. Niin, se mitä nyt voin vielä tässä sanoa, niin tämä tulisi hyväksyä ilman muutoksia. Kiitoksia, hyvä. Muistetaan kuitenkin, että ei. Ei kun edetäänkin suoraan äänestykseen. Tällä kerran äänestys alkaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastus. Oletko kaikki äänestäneet? Hyvä. Laajalla enemmistöllä hyväksytty. Voimme edetä. Kiitos. Siellä kirkillä kiitos kaikille teille. Seuraavassa Strasbourgin istunnossa täysistuntoon mennään. Ja sitten kohta kuusi. Luonnon pääoma elämämme turvaajana. Luonnon monimuotoista koskeva EU-strategia. Esittelijänä Vasilika Viorica Dancilla. Hyvät kollegat ja komission tiedonantoa 2020-2020 strategiaan liittyen luonnon monimuotoisuuteen esitellään. Tämä liittyy myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja mahdollisiin vaikutuksiin biodiversiteettiin. Ymmärrän, että ENVI-valiokunnassa liittyy ehdotus, ehdotus lisätä suurien maksatusten osuutta jotka omistettaisiin ekologisiin fokusalueisiin. Meidän kannattaa huole- huolesti tarkastella tätä erittäin tärkeää osaa suorista maksusta. Ja tästä meidän valiokuntamme on yksinomaan vastuussa. Hyvä Vasilika, sinulla on puheenvuoro. Conservarea biodiversității a devenit în ultimele decenii o preocupare europeană și internațională. Uh, luonnon monimuotoisuus on Euroopan ja kansainvälinen huolenaihe. Lajien sukupuolten kuoleminen on riskinä ja tutkijat ovat kiinnittäneet siihen huomiota. Toimet luonnon monimutkaisuuden takaamiseksi – ja ne pitäisi liittyä vain yksittäiseen ekosysteemiin. Meidän täytyy väl, välttää kaikkien maan päällä olevien vesi- ja muiden ekosysteemien säilyttäminen. Täytyy muistaa myös metsäekosysteemi, jotka ovat erittäin tärkeitä sekä biodiversiteetin kannalta että maatalouden tasapainon kannalta. Meidän tämä luonnon monimuotoisuus on tärkeää osa perintöämme ja EU täytyy koordinoida ponnisteluunsa hyödyntääksemme paremmin luonnonvaroja ja rajoittaaksemme biodiversiteetin heikkenemistä. Kun me puhumme luonnon monimuotoisuudesta, täytyy ajatella luonnonsuojelualueita, jotka joko ovat jo suojeltuja tai jotka että ollaan ottamassa suojelualueiden listalle, mutta meidän täytyy myös ajatella toiminnallista biodiversiteettiä. Toiminnallisella biodiversiteetillä on erityisen tärkeä osuus faunan kannalta, erityisesti hyönteisten kannalta, ja tämä on tärkeää kasven pölyttimiselle. Mä tunnen komission ehdotuksen, joka liittyy ensimmäisen ja toisen pilarin toimiin, joilla pyritään parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Meidän täytyy arvioida näitä toimia taloudellisten indikaattoreiden näkökulmasta, jotta voimme taata niiden kestävyyden. Komissio järjestää kiertoa, viljelykasvien kierrätystä, monimuotoisuutta ja sitten fokusalueita. Esimerkiksi luonnon poly, pölyttämistä. Yli 20 miljardia euroa tullaan käyttämään pölyttämisen takaamiseksi. On välttämätöntä ryhtyä toimiin luonnon moni muotoisen puolesta julkisilla puistoissa, esikaupungissa, teitteen varrella – niidenkin alueiden täytyy olla osa ympäristön hallintaa. Sitten luonnon resurssit, genetiset resurssit, kasvit ja eläinkanta ja maataloustekniikan suuntaaminen, ohjaaminen on välttämätöntä tuleville sukupolville. Meillä täytyy siis olla tehokasta yhteistyötä genetisten geneettisten resurssien säilyttämiseksi ja meidän täytyy auttaa pieni perimmäis sopeutumista ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy auttaa alueellista, paikallista yhteistyötä. Meidän täytyy olla yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa. Älkäämme vähätelkö maatalouden alueella tapahtuvan tutkimuksen ja uuden bioteknologian merkitystä. Meidän täytyy löytyä myöskin Euroopan luonnon monimutkaisen strategian ja jäsenmaiden maatalouden kehittämispolitiikkojen välillä taataksemme biodiversiteetin. Maaseutua täytyy säilyttää ja kehittää biodiversiteetin lisäämiseksi. Näiden tavoitteiden täyttämiseksi. Euroopan täytyy laittaa biodiversiteetti bio, prioriteettien eturiviin. Täytyy myös lisätä väestön tietoisuutta asiasta. Nuoria täytyy kannustaa löytämään luonto. Meidän täytyy tukea kansalaisaloitteita, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Meidän täytyy osallistaa kansalaisjärjestöjä ympäristövapaaehtoistyöhön. Hyvät on hyviä malleja ja käytänteitä, joita että voitaisiin soveltaa EU-tasolla e tasolla – meidän täytyy lisätä tietoa, lisätä niistä tiedotuskampanjoiden avulla. Ja kaikkien väestöluokkien, kaikkien ihmisten täytyy olla näiden tiedotuskampanjoiden kohteena. Ammattikoulutus ja yliopistokoulutusta täytyy sopeuttaa erityisesti maatalouteen ja koneksiin liittyvillä alueilla. Ja tarkoituksena on näin parantaa biodiversiteetin suojelua. EU e on löytämässä toimivaltaansa tällä alueella. Meidän täytyy tukea myös paikallisia aloitteisia ja rajat ylittäviä ohjelmia biodiversiteetin takaamiseksi. On tärkeää myös rohkeista kansalaisjärjestöjen kehittämistä sekä yhteyksiä tutkimusmaailmaan. Biodiversiteetin kunnioittaminen on jotain, joka askarruttaa kaikkia eurooppalaisia. Joten kaikki eurooppalaiset pitää saada aktiivisesti mukaan eu strategian, biodiversiteettistrategian täytäntöönpanossa. Olen yrittänyt lyhyesti puhua niistä asioista, joita olen suositusluonnoksessani tukenut. Odotan teidän ehdotuksia ja kommentteja, jotka liittyvät tähän äärimmäisen tärkeään kysymykseen luonnon monimuotoisuutta. Oikein hyvä. Kiitoksia, Vasilika. Nyt meillä on keskustelu. Täällä on useampia ja Reimers on ensimmäisenä. Ja, danke. Kiitos. Biodiversiteetti on hyvin tärkeä elementti tulevaisuutta ajatellen, mutta kun me keskustelemme siitä, ei pidä nähdä sitä yksipuolisesti pelkästään maaseutua ajatellen ja maataloutta ajatellen. Se, mitä pitää saavuttaa, on se, että myös taajamissa ja kaupungeissa selkeästi noudatetaan tätä strategiaa ja luodaan yhteys maaseutuun. Sen lisäksi meidän täytyy katsoa, että nimenomaan maatalousuudistuksen puitteissa ohjelmat, jotka hyvin nyt sojivat toisessa pilarissa biodiversiteetin alueella, että nämä ohjelmat eivät vaarannu siksi, että biodiversiteetti liian voimakkaasti vedetään ensimmäiseen pilariin. Meidän täytyy saada aikaan molemmin puolisuutta ja katsoa, että nämä toinen pilarin hyvin toimivat mallit, että ne vastaisuussakin tulevat toimimaan. Grazie, onorevole Reimers. Kiitos, Reimers. Ulrika. Ja, vielen Dank. Auch ich, äh... Kiitos. Minunkin täytyy sanoa, että mielestäni tämä kollegan mietintö on erittäin hyvä ja lähtökohta, jonka hän on valinnut, että hän keskittyy siihen, että maataloudessakin biodiversiteetti on tärkeä asia, on hyvä asia, mutta tässä täytyy ottaa huomioon se, että tässä tässä ei unohdeta tätä 7 prosentin tasausaluetta, koska saattaa käydä niin, että se ei enää olekaan ensimmäisessä pilarissa mukana. Mielestäni meidän täytyy katsoa, mitä maatalousyritykset tarjoavat. Monet ovat oikealla tiellä ja monet ovat olleet mukana näissä ympäristötoimissa, toiset eivät, mutta meidän täytyisi kuitenkin pitää huolta siitä, että biodiversiteetti on myös ensimmäisessä pilarissa. Martin sitten Kiitos puheenjohtaja. Niin, maatalous, päinvastoin kuin monet muut alueet, sillä on vastuu, päävastuu biologisen monimuotoisuuden turvaamisesta. Tätä ei voida kiistää. Maatalous on myös luonnon monimuotoisuuden menettämisen pääaiheuttajia. Siksi on erityistä vastuuta uudessa maatalouspolitiikassa tehdä tämän eteen, siis tämän monimuotoisen säilyttämisen hyväksi tehdä jotakin. Komission ehdotukset, joihin täytyisi tarttua lähemmin, ovat erinäisissä kohdissa oikea tie siihen, että tätä monimuotoisen menettämistä vastaan voidaan torjua. Varuudus 7 prosentista, ja me voimme yrittää sitoa nämä ensimmäiseen pilariin ja pelkästään toiseen pilariin näitä toimenpiteitä. Kysymys on alueista, joilla biologinen monimuotoisuus on järjestyksessä kunnossa asittain, mutta niitä pitää vahvistaa, ryhtyä toimenpiteisiin myöskin sellaisia alueilla, joissa tapahtuu erityisesti monimuotoisuuden menettämistä. Ne ovat alueet, joilla harjoitetaan intensiivistä maataloutta. Niitä on hyvin tärkeää, että nämä toimenpiteet sijoitetaan ensimmäisen pilariin. Siis niin, että ei vältetä tietenkään tai luuta syventävissä toimenpiteissä toisessa pilarissa. Toinen asia on tärkeää myös nimittäin se, että kulttuuri kasvien säilyttämisestä, en tiedä tätä ei ole sanottu vielä niinkään komissioyrityksessä, mutta me olemme menettäneet huomattavasti maatalouden resursseja, lajeja, jotka katoavat. Ja tässäkin on tehtävä jotakin. Mainitsisin tässä esimerkiksi, että pitää katsoa, että yhä vähemmän viljellään erinäisiä palkokasveja ja minusta tämä aiheuttaa menetyksiä, jotka ovat sellaisia, että niitä ei voida korvata. Sen lisäksi pelkästään kysymys ympäristönsuojelusta, kysymys on myös taloudesta. Biologisen monimuotoisen menetäminen aiheuttaa pitkän tähtäyksen vahinkoja, jos hukkaamme, menetämme geneettisiä resursseja. Tämä voidaan jopa ilmaista euroissa – ja on meidän kaikkien etujen mukaista, että nämä resurssit säilytetään ja että niitä pyritään päinvastoin laajentamaan. Toivoisin, että mietinnössä enemmän tartuttaisiin yhteiseen maatalouspolitiikkaan, että se asetettaisiin etualalle ja myöskin yhteisessä maatalouspolitiikassa katsottaisiin yhdeksi painopisteeksi se, että tätä strategiaa noudatettaisiin. Tällä on myös tekemistä kansainvälisen uskottavuuden kanssa. Me voi vaatia kolmansilta mailta, että ne säilyttävät resurssinsa ja suolevat niitä, kun me Euroopassa saman aikaan katsomme, että me menetämme tai ohitamme tai jätämme, meiltä eivät saavuttamatta omat tavoitteemme näissä kysymyksissä. Ja nyt sitten viitan tässä tällaisiin päätöksiin, joita on lykätty, ja, mutta ennen kaikkea ajattelen sitä, että myöskään tulevaisuudessa ei tule varmaankaan täyttämään näitä monimuotoisuuden tavoitteita. Grazie, Mart. Kiitos, Martin. mä tiedän, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Kiitos hänen kannostaan tähän tärkeään aiheeseen liittyen. En halua toistaa tässä sitä, mitä on sanottu, mutta haluaisin kuitenkin painottaa, että tämä on tärkeä asia, tärkeä aihe, mutta meidän täytyy myös ottaa nämä asiat esille, kun neuvottelemme YMPstä uudestaan ehkä meidän ei pitäisi nyt vielä tehdä päätöksiä, koska saatamme joutua ongelmiin myöhäisemmässä vaiheessa. Tulen jättämään tarkistuksia. Niiden tavoitteena on ennen kaikkea se, että meidän täytyy alueella pohtia sitä, miten monimuotoisuutta käsitellä koska mielestäni maataloudessa teemme hyviä asioita myös hyvin. Siis kaikki ei ole huonoa, on myös paljon hyvää tämänpäiväisissä toimintatavoissa ja meidän täytyy pohtia, miten me voimme ensimmäisessä pilarissa Euroopan laajuisesti ja toisessa pilarissa alueittain tehdä vielä enemmän kuin tähän asti. Jos me argumentoimme varovaisesti, niin sitten me varmasti voimme myös hyödyntää YMP-keskustelua. Sen tulee olla meidän tavoitteemme. Kiitos. Grazie Elisabeth. Kiitos Elisabeth. Paulussa. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle. On äärimmäisen tärkeää, että kun me keskustelemme biologisesta monimuotoisuudesta, että pidämme Mielestäni yksinkertaisen tosiasian, että maatalous ja metsätalous ja jossain määrin kalastus, jotka päivittäin käsittelevät meidän kaikkia luonnonvarojamme. Aikaisemmin mä aina sanoin, että meidän täytyy luoda tällaisia reservaatteja, meidän täytyy suojella harkoja alueita. Ja tuo on yhä totta, mutta meidän ei koskaan pidä unohtaa, että meillä täytyy olla ekologisia käytäviä maataloudessa, maaseudulla sekä maatalousmaaseudulla sekä silloin, kun on kysymys intensiivisestä metsätaloudesta. Näin siksi, että kaikki organismit, kaikki geenit, niillä täytyy olla tilaa liikkua. Ja uskon, että tuoma 7 prosenttia komission ehdotuksessa tällä hetkellä on oikein hyvä askel eteenpäin. Ehkäpä on niin, että joidenkin vuosien kuluttua ymmärrämme, että tarvitaan 10, kenties 15 prosenttia, mitä minä tiedän, mitä tässä tapahtuu, mutta erityisesti silloin, kun kysymys on intensiivisesti viljelystä, maaseudusta, tehoviljelystä, meidän täytyy ylläpitää ja jälleen rakentaa käytäviä, pensaita, kulkokäytäviä, ojia, ja tienreunoja, kaikkea tällaista. Ne ovat elintärkeitä. Nämä käytävät ovat elintärkeitä. Grazie. Kiitos, varapuheenjohtaja Paulson ja Marianne. Video, konnte nicht Oh. Doch. Und Peter Jahr konnte nicht pünktlich hier sein, deshalb... Peter Jaari pystyy tulemaan tänne ajoissa. Minä ilmaisen ensin hänen äh, mielipiteensä, käytän hänen sanojaan ja kommentoin. Ravan silloin lausunto on hyvä, mutta se jää monilta osin hyvin yleiseksi, joten maatalousvaliokunnan kannalta pitäisi vielä konkreettisemmin katsoa mikä on ollut maatalouden myönteinen rooli monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ottaa se esille. Sen lisäksi täytyy käydä selväksi, että maatalous hyvin pitkälti voi vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni saavuttaa tavoitteensa biotooppien ja lajien säilyttämisestä. Peter Jari mielestä Tatsila on äh, kommentoimatta pitänyt hyvänä komission YMPtä koskevia uusia esityksiä eikä ole reagoinut erinäisiin kohtiin, joita ympäristövaliokunta on maininnut omassa mietinnössään. Tähän liittyy se, että 10 prosenttiin niitä aloja, jotka täytyy ottaa huomioon, eh, kun on kysymys hallintsäyttämistä, myöskin vesi, eh, puitedirektiivi ja kasviensuojeludirektiivi ja niiden risikkäisvaikutukset. Me pyrimme muuttamaan näitä kohtia. Minun ö, oma kommenttini olisi, että meidän pitäisi tätä kaikkea keskustella sitä kaikesta hyvin asiallisesti, mutta yhden asian täytyy pysyä meidän mielessämme. Jos me astamme alueita nyt suojelun alaisiksi, ne ovat sellaisia alueita, jotka ovat syntyneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat ilman, että me olleet suojelun kohteena. Miksi ne pitää siis suojella? Miksi pitää suojella jotakin sellaista, jota aiemmin ei tarvinnut suojella, kun on osaltaan jo annettu panos biologisen monipuolisuuden hyväksi. Petehari Karsten Schleswig Holsteinin pääministeri on sanonut, että niin kauan kuin hallinto, ei voi tehdä määräyksiä, voinut tehdä määräyksiä kalojen kasvattajille, niin kauan kaikki soi hyvin, mutta sitten sen jälkeen, kun määräyksiä tuli, niin sen jälkeen kalat poistuivat näkyvistä, koska niille vain tehtiin kiusaa. Ja viime kädessä oli sitten vähemmän lajien monimuotoisuutta, joten pitää todellakin löytää oikean mitta, eikä vain vaatia, että kaikkea asetetaan suojelun kohteeksi, mitä pidetään suojelun arvoisina siksi, että ilman tätä suojelua tähän asti kaikki on sujunut. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, jos esimerkiksi <clears throat> tietyt sulkamukialueet julistettaisiin tällaisiksi suojelualueiksi. Saksassa on tehty tutkimus, jossa on todettu, että suurin Biologinen muotoisuus on löydettävissä erinäisistä suurkaupunkien esikaupungeista. En kuitenkaan ole kuullut, että komissio olisi tehnyt esityksen siitä, että nämä alueet julistettaisiin tällaisiksi suojelualueiksi. Minulla ei ole mitään sitä vastaan. Ylipäätään, mitä tulee monimuotoisuuteen, tässäkin on olemassa valtaisia sisäisiä ristiriitoja. Minä olen ollut mukana pari erinäisiä vuosia hallinnossa. Minun alueellani on Reinin mainin Tonavan kanava, ja jos joku yritys hakee luvan harjoittaa toiminta-alueella, sitä ei voida antaa, koska pelätään, että monimuotoisuus Me esimerkiksi kiven murskaamaa haluttiin saada, mutta sitä ei voitettu toteuttaa, koska se olisi tuhonnut monimuotoisuutta. Missä on siis huolenaihe? Me voidaan E ja miten voitu tehdä asioita, ja sitten voidaan muuttaa erinäisiä asioita. Senkin se, että on syntynyt uudenlaista monimuotoisuutta. Lähellä aluetta, jossa asuin, oli amerikkalaisten ampuma-alue, muutamia satoja hehtaaria suuruudeltaan. Jos nyt haettaisiin tällaista ampuma sen perustamista on varma, että ympäristöjärjestö testaisivat sen, mutta kaupunki sai tuon haltuunsa tuon alueen, halusi olla sille elinkeinoelämää varten toiminta-alueen, mutta ympäristö, ja sanovat, että mit, suurella alueella ympäristöstä ei ole mistään löydettävistä yhtä arvokasta monimuotoisuutta kuin tuolta alueelta. Tässä näen, minkälaisia ristiriitoja näissä on. Ja se, mitä 60-luvulla on tehty, silloin on kuivattu kosteikkoja. Jos se nyt tehtäisiin, tilanne olisi aivan toisen näköinen – mutta siinäkin todettiin, että sitä voidaan käyttää maatalousalueena. Sinne on muodostunut lintujen, tärkeiden arvokkaiden lintujen pesimäalue. Niitä lintuja siellä edelleenkin alueella viljellään myös maissia ja vehnää. Ja kuitenkin EUn direktiivin mukaan, direktiivin mukaan tätä töhtöhyyppää pesy, että siellä pitäisi suojella kaikista olematta. ja, ja siellä he viihtyvät siellä hyvin nämä linnut. Ja siellä ei saisi kuitenkaan viljellä mitään, mutta kuitenkin linnut viihtyvät nimenomaan tällä viljellä alueella. Tämä siis, tässä voi nähdä, että käytäntö on hyvin kaukana siitä, mitä suunnitellaan. Me haluamme monimuotoisuutta, haluamme, että sitä suojellaan, mutta ei kuitenkaan saa tehdä kiusaa tässä Maatalous laittaa maataloutta jalkapuuhun. Euroopassakin maatalous antaa valtavan panoksen biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, eikä pidä nyt keksiä uusia tapoja, joilla kiusataan maataloutta ja tehdään toimia, jotka häiritsevät viljelijöitä, samalla kun viljelijät itse asiassa toimivat sen puolesta, että monimuotoisuus säilyy. Bene, grazie Albert. Kiitos Albert. Ja nyt Marianne Delceva. Stefemo. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря най-напред на докладчика за... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää hänen ehdotuksista, jotka ovat äärimmäisen hyödyllisiä. Ja haluaisin yhdistää nämä esittelijän biodiversiteettiin liittyvät toimenpiteet vihreämpään YMP:hen. haluaisin tukea komission ehdotuksia biodiversiteetin alueella. Älkäämme unohtako, että esimerkiksi mehiläisten hoito on tällainen sektori. Mehiläisten hoito kohtaa suuria ongelmia, mutta sektori on pölyttämisen ja sitä kautta biologisen monimuotoisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä. Uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa täytyy ottaa huomioon kaikki ehdotuksessa olevat ehdotukset. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, että kaikki ehdotukset löytävät sijansa uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meidän täytyy siis tukea mehiläisten hoitoa ja auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa. Meidän täytyy olla uusia vihreitä toimenpiteitä. Meidän täytyy antaa mehiläisten hoidolle tukea. Meidän täytyy tukea heitä investoimaan alalle. Vielä kerran kiitoksia ehdotuksestanne. Ja kiitos, että kuuntelitte. Maria. Kiitos Maria. Fejmon a sitten Klas. Eh, dobrý den, já bych chtěl navázat na to, co říkal kolega Albert Des. Eh, Haluaisin puhua siitä, mitä Albert Des puhui. Eh, ah, on ei kovin kaukana vanhasta neuvostotukikohdasta ja ekologi, ja biologian mukaan tämä vanha ampuma-alue on itse asiassa erittäin tärkeä monimuotoisuuden lähde ja siellä maanviljely on kielletty. Miksi biodiversiteettiä on olemassa sellaisilla alueilla, joita me olemme odottaneet? Tässä vain yksi kommentti tästä aiheesta. v rámci společné zemědělské politiky. Já se často Ja sitten biodiversiteetin osuuden kasvattaminen yhteisessä maatalouspolitiikassa. Tapaan se viljelijöitä. Puhun heille, puhun heille niistä politiikoista, joita Brysselissä valmistellaan. Ja he aina kysyvät aina, että luuletteko, että Brysselissä tiedätte paremmin asiat kuin viljelijät omalla pellollaan? Tähän viljelyt useita sukupolvia. Luuletteko, että tiedätte paremmin, mitä tehdä Luuletteko, että Brysselissä saatte suunnitella paremmin kuin me? Me, jotka olemme täällä sukupolvia viljelleet. En aina tiedä, mitä sanoa. Keskustelu on hyvin monimutkainen. Ei minulla ole mitään biodiversiteettiä vastaan, mutta kysymys on siitä, mitä keinoja käytämme ja minkälaisia vaatimuksia tästä seuraa viljelijöille. Se on olennaista. Meillä täytyy olla yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka eivät lisää byrokratiaa ja byrokraattista hallintotaakkaa tiloilla. Kiitos. Klass. Klass. Ja Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Biodiversiteetti on tällainen isku lausemme. Keskustelemme monissa paikoissa siitä ympäristövaliokunnassakin, ja jokainen ajattelee jotain muuta, jokaisella on omat rinsessinsä ja tulkitsee sanan eri tavalla. Meidän täytyy tietää, mitä me oikeastaan haluamme. Jos me tar- tarkoitamme säilyttämistä, niin ei se sitten toimi niin, että ei tehdä yhtään mitään. Minä olin kokouksessa Valli Priirissäni tänään ja siellä valiteltiin sitä, että hedelmä puut ovat tuhoutuneet mistelin syystä. Joki, jo vuosi sitten se kuoli pois, mutta todettiin, että sitä voidaan myös käyttää lääketarkoitukseen. Se on suojelun ajalle, mutta nykyään se on ongelma. Puut kärsivät siitä, koska misteli tuhoaa ne Joten tähänhän täytyy pystyä puuttumaan. Meidän täytyy tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan ja meidän, meillä täytyy olla selkeät tavoitteet. Ei tavoitteena eh, voi olla se, että me säilytämme eh, ilman, että me käsittelemme myös kulttuurimaisemaa. No sitten kohta kaksi. Mielestäni ei käy niin, että me tässä teemme päätöksiä etuajassa. biodiversiteetti täytyy hoitaa alueittain, alueiden täytyy itse pystyä hoitamaan nämä asiat ja täytyy lähteä liikkeelle siitä, mikä niille on tärkeää. Tämä täytyisi olla tavoitteena. Kiitos. Bene, adesso, eh... Kiitos. Michel, kun pyysi puheenvuoron. Michel sitten komissio. Puheenjohtaja. Biodiversiteettiin liittyen alueelta toiseen. Vai, saatavat tulokset vaihdella käytäntöjen mukaan. Tähän asti toisen pilarin alueella olemme erityisesti keskittyneet toimiin, jossa vaaditaan varoja, rahaa me, me pikemmin kuin olisimme maksaneet tuloksista. Ja nyt pitää painottaa tuloksia ja täytyy antaa viljelijälle mahdollisuus toimia. Viljelijät tuntevat alueensa. Ää, Ranskassa on lainsäädäntö tällainen monikukkaisuuspolitiikka, Loisaloaluetta lähellä. Se osallistaa viljelijöitä erittäin paljon. Aikaisemmin samalla alueella oli velvoitteita, jotka eivät tuottaneet tuloksia. Täällä valiokunnassa me usein puhutaan mehiläisten hoidosta. Usein. Kun on pyritty monimuotoisempaan viljelyyn, niin silloin usein meillä sen hunajan tuotanto on kasvanut valtavasti, eli täytyy ajatella tuloksia eikä aina vain varoja. Kiitos Michel. Ja nyt komission edustaja, johtaja Bakenhut. Thank you, Mr. Chairman, and, and thank you for the... Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä hyvin vilkkaasta ja keskustelusta, joka tänä iltapäivänä käytiin, mikä on nimenomaan biodiversiteetin tulevaisuus EU:ssa. Monet puheenvuorot, jotka otettiin esille, korostivat ennen kaikkea sitä, mikä vastuu maataloudella on, mutta että saman aikaan kuitenkin on tarttuva myös muihin alueisiin. Voin vakuuttaa teille, että näin on. Biodiversiteetillä äh, liittyy erityistä vastuuta. Maa- ja metsätalous kattaa 72 prosenttia EUn pinta-alasta. Se ei ole mitään, mikä voisi olla jäädä huomaamatta silloin, kun on kysymys sitä, että käsitellään näitä monimuotoisuuden kysymyksiä, mutta myös muualla on toimittava, muillakin sektoreilla, ja juuri sitä ollaan tekemässä tämän direktiivin puitteissa. Me olemme määritelleet kuusi tavoitetta. Yksi niistä keskittyy maatalouteen, ja siinä on alatavoite, joka koskee metsätaloutta. Muut liittyvät muihin alueisiin. Kalataloutta, joka täällä monet jo mainitsevatkin, samoin kuin sellaisten kysymysten käsittelyyn, jotka liittyvät tällaiseen yleiseen vihertävään rakenteeseen, joka liittyy ekosysteemeihin ja urbaaneihin alueisiin ja urbaaniin biodiversiteettiin, joka myöskin nousi esille monissa puheenvuoroissa. Mitä tulee kokonaistavoitteeseen, jonka olemme kohtaamassa, on selvää, että meidän tarvitsee korostaa, kuten myös täällä usean otteeseen tehtiin, että paljon on jo saavutettu ja se todellakin on tärkeää ei ajatella pelkästään rahoitusta, jota on annettu EU-kanavien kautta erilaisten ponnistusten tukemiseen EU-ssa. Ajatellen myöskin hyviä tavoitteita, joita on saavutettu monimuotoisuuden alueella erinäisissä suhteissa maatalouspolitiikan puitteissa. Täytyy myöskin todeta, että on tehtävä enemmän. Meillä on lukuja, ja lukuja tietysti on käytetty suunniteltaessa tätä strategiaa. Jotkin näistä luvuista ovat aika vaikeita kun me katsomme tilannetta kokonaisuudessaan ajattelen suojeltuja lajeja EU-lainsäädännön mukaisesti, me emme ole vielä siellä, missä pitäisi olla. 17 prosenttia lajeista on hyvin suojelussa tilassa, mikä ei ole riittävää. Tilanne on vielä se, että tämä prosenttiosuus on vielä alhaisempi maatalousalueilla, mikä vaatii lisää ponnistelua EUn tasolla. Seuraava asia joka on, asioihin on syytä palata, koko yhteys säilyttämisen ja kestävän tuotannon välillä. Ei kysymys ole pelkästään säilyttämisestä. Muissa puheenvuoroissa keskityttiin siihen, että säilyttäminen ja suojelu on jo ollut hyvin aktiivista viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on totta, olemme luoneet 18 prosentin alueen verkon, joka ajatellen EUn pinta-alaa ja monet näistä alueista todellakin ovat maaseudulla ja ne ovat yhteydessä maatalousmaahan. Selvää kuitenkin on, että on katsottava, mitä tapahtuu 82 prosentissa maata, jota ei ole suojeltu. Ja siinä on ratkaisen tärkeää, että löytyy, löytyy yhteys, jota otettiin esille erinäisissä puheenvuoroissa. Täysi yhteys tarpeeseen varmistaa kestävä tapa tuottaa, joka liittyy sekä elintarviketuotannon haasteisiin, mutta joka ei kuitenkaan äh, vie pohjaa pois biologiselta monimuotoisuudelta EU-ssa. Siksi olemme tehneet tämän esityksen ja olemme pyrkineet saman aikaan oikean tasapainon. Kysymys ei ole siitä, että pyritään saattamaan asiat jonkinlaiseen korsettiin. Kysymys on siitä, että harjoitetaan yhteistyötä eri sektoreiden kanssa, ennen kaikkea maatalouden ja metsätalouden sektorien kanssa, koska on selvää, emme saa tuloksia syntymään monimuotoisuuden alalla – ilman jatkuvaa, kestävää, voimakasta osallistumista näiltä kahdelta sektorilta, jotka ovat olleet pitkälti voimakkaampia liittolaisia viime vuosina. Kiitos. Molto bene, Oikein hyvä. Kiitoksia johtaja puheenvuorostanne ja täsmennyksistä. Ja nyt annan puheenvuoron Dancilalle kommentteja varten. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Vasili. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte multă atenție. Kiitos, puheenjohtaja. Olen tarkkaavaisesti kuunnellut kaikkia kollegoiden ehdotuksia, kuin myös esille otettuja ongelmia. Kaksi asiaa tuli usein esille. Ensinnäkin, että biodiversiteetti on erittäin tärkeä asia, ja monet kollegat ovat ilmaisseet huolensa – siitä, että biodiversiteetistä huolehtimisen ei pitäisi asentaa lisätaakkaa viljelijöille. Herra Des puhui Tonavan alueesta ongelmista, joita hän kotiseudullaan on kohdannut, mutta voin sanoa, että, että Tonavan suistoalueen ongelmat ovat hyvin erilaiset kuin herra Dessin alueen ongelmat. Su Tonavan suistoalueella on suuri vaara, että monet lajit katoaisivat. Eli me me tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa, joka tyydyttää kaikkien ongelmia kohtaavien alueiden tarpeet liittyen biodiversiteetin tason säilyttämiseen. Olemme sitä mieltä, että alue tarvitsee enemmän huomiota, että, ja meidän pitäisi sanoa enemmän kuin mitä nyt sanomme, mutta kun meillä on tässä lausunto, meillä on rajoitteita, ja olen pyrkinyt laatimaan mahdollisimman kattavan lausunnon ja tarttumaan mahdollisimman kourin tuntemiin biodiversiteetin ongelmiin maatalouteen liittyen Euroopassa. Kiitos. Muistan teitä tarkistusten takarajan 17. kello 12, eli päivä jäljellä. No, vähemmän kuin yksi päivä. Ja sitten siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Ja käsittelemme yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista, joka tietysti on aina prioriteettimme. Ja viime kokouksessa meillä oli keskustelu, jossa käsiteltiin suoria maksuja ja yhteisestä markkinajärjestelystä, niin tämän jälkeen meidän täytyy nyt tarkastella maatalouskehitysvaliokunnan ehdotuksia ja laajalaisia ehdotuksia maatalouspolitiikan rahoitukseen. Ja esittelemme Luis Manuel Cabolas Santos ja Giovanni La Via Vata. Heistä Lavia on tulossa. Rakkaat kollegat, on tärkeää, että meidän täytyy säilyttää hyvä tasapaino. Mä YMPn ensimmäisen toisen pilarin välillä olemme varmasti siitä samaa mieltä. Maatalouden kehittämisongelmat ovat olennaisia alueellisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja nykyhaasteisiin vastaamiseksi. Ja annakin puheenvuoron Luishille puheenvuoron, että voisimme käsitellä tätä lainsäädännön aluetta. Luish. presidente, caros, e caras. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me olemme tässä nyt uudistuksen loppusuoralla ja aihe, josta tänään keskustelemme, on erittäin tärkeä. Me keskustelemme asetuksesta, josta me emme voi keskustella, jos se erotetaan suorista tuista. YMP on kokonaisuus. Se perustuu kahdelle pilarille ja mitä sitten näiden määrärahojen käyttöön tulee, niin totta, niitäkin käytetään eri tavalla, mutta kuitenkin näitä kahta ei voi erottaa. Eli me emme voi tarkastella YMPtä ainoastaan yhden pilarin näkökulmasta. Se on vähän kuin tarkastelisimme henkilöä ja näkisimme vain yhden jalan. Eihän tämäkään henkilö pysyisi pystyssä. No niin, nyt sitten itse aiheeseen. Komissio on ehdottanut hyvin paljon toimenpiteitä. Ja nyt on aika niin, no nämä ovat kyllä hyvin myönteisiä ehdotuksia, lähes kaikki voidaan hyväksyä, ne on hyvin valmisteltu ja siksi meidän täytyisi mielestäni ne myös hyväksyä. No, totta kai eh, joitakin kohtia täytyy vielä hieman työstää, niitä täytyy vielä hieman hioa ja parantaa, mutta komissio on tällä kertaa toiminut aivan eri tavalla, mitä ensimmäiseen pilariin tulee. Kun tarkastelemme tätä pilaria, niin tässä on määrärahat jaettu erittäin objektiivisesti mutta sitten toisen pilarin kohdalla se on unohdettu aivan kokonaan. Ja tässä nyt sanotaan yhtäkkiä, että meidän täytyisi antaa täysin vapaat kädet, jotta komissio sitten loppujen lopuksi voi päättää, kenelle rahat menevät. Mitä jäsenvaltioiden hankkeisiin tulee, niiden täytyy pyrkiä kolmeen tavoitteeseen. No, tämä nyt on tietenkin itsestään selvää. No sitten täällä on vielä toinenkin kriteeri, eli aikaisemmat tulokset. Ja tämä tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että tehdään tehokkuusarviointi. Mutta mielestäni meidän Euroopan parlamentissa ei pitäisi puhua tällä tavalla YMPstä, niin No hyvä on, tämä on tietenkin kaikkien tärkein osa tässä komission ehdotuksessa. Tässä on kysymys 75 prosentista ensimmäisessä pilarissa ja 25 prosentista toisessa pilarissa, mitä määrärahoihin tulee. Mutta tässä on todellakin nyt jotakin huomattavia ongelmia vielä ja siksi mielestäni tässä ei voida käsitellä vakavasti YMPn uudistusta, jos sitä ei tehdä kokonaisvaltaisesti. Ja siksi minä olen nyt jättänyt ehdotuksen. Ja Mielestäni me tarvitsemme budjetin toisessa pilarissa, niin kuin komissio on tehnyt ensimmäisessä pilarissa. Ja yritän nyt oman mietintöni suhteen saada yhteyden ensimmäisen ja toisen pilarin budjettien välillä niin, että saamme to- todellista konvergenssia aikaiseksi näiden pilarien välillä. Mielestäni nyt ei ole järkevää, jos puhutaan vain ensimmäisestä pilarista ja sitten unohdetaan nämä asiat toisessa pilarissa, eikä sekään käy, että me emme lainkaan tiedä, miten komissio aikoo jakaa nämä määrärahat. Hyvät kollegat, tämä on arkaluontoinen poliittinen kysymys, tämä on kaikkein tärkein kysymys, jota meidän täytyy käsitellä, ja minä haluaisin tietää, miten te suhtaudutte tähän menettelytapaan. Eli tässä on vaihtoehtona se, että me tuemme komission ehdotusta ja tämä tarkoittaisi sitä, että komissio tekee päätöksen tai sitten eh, mm, Euroopan parlamentti voi tehdä mm, oman ehdotuksen, oman aloitteen ja sitten se voisi myös eh, mm, eh, puuttua tähän määrärahojen jakamiseen. No sitten toinen arka luontoinen kysymys Sitten huonommassa asemassa olevat alueet. Ei ole mielestäni oikein, että komissio määrittelee nämä rajat. Emme voi hyväksyä tätä ilman, että me tiedämme, mitkä alueet kuuluvat tähän. Ja sitten on vielä yksi asia, joka täytyy selvittää, nimittäin riskien hallinta. Tässä on ennen kaikkea kaikkea tulojen vakauttamisesta kysymys. Ja tässä nyt on vähän vaikea ymmärtää, mitä mekanismia komissio oikein on ymmärtänyt. Jos nyt ymmärsin oikein, niin mm, että ähm, mitä vastavuoroisuuteen tulee, niin tässä ei voida antaa eh, julkisia varoja käyttöön, ja tämä tarkoittaa sitä, että maanviljelijöiden täytyy sitten ähm, itse hankkia pääomansa. Ja sitten oletan, että julkinen taho osallistuu ainoastaan vasta, kun tämä mekanismi ö, on otettu käyttöön. Mehän tunnemme eroavaisuudet jäsenvaltioissa ja alueilla ja siksi meidän täytyy selkeyttää tätä, koska me ehdotimme mekanismia, joka ö, kyllä toimisi, mutta sitä ei käytä kovinkaan paljon. Ja siksi ehkä komission täytyisi selkeämmin selvittää nyt täällä tänään tässä kokouksessa, mitä komissio itse asiassa eh, ehdottaa, mitä rahoitusmekanismeihin tulee. Ja sitten meidän täytyisi myös käsitellä tätä eh, tehokkuusreserviä. Totta kai jäsenvaltiolla olisi tässä etuja, mutta siellä täytyy totta kai hallinnan toimia tehokkaasti. Ja jos me nyt keskitymme niihin, jotka ovat jo paremmassa asemassa, niin se ei olisi hyvä asia. Sitten vielä yksi kysymys. Komissio sanoi, että 25 prosenttia määrärahasta käytetään ympäristöhankkeisiin, mutta nyt ei ole vielä mitään konkreettista artiklaa, mitä näihin toimiin tulee. Nämä ovat kysymyksiä, joiden yhteydessä haluaisin tietää, mitä kollegat niistä ajattelevat. Ja sitten pohjautuen näihin ajatuksiin tulen tekemään mietinnön. Ja toivottavasti me sitten voimme vastata kaikkien toiveisiin. Mutta kuten sanottua, minulle kaikkein tärkeintä on tämä rahoituskysymys. Ja tässä nyt on kaksi mahdollisuutta. Joko me hyväksymme sen, mitä komissio päättää, tai sitten parlamentti uskaltaa, ö, uskaltautuu tekemään oman ehdotuksensa mutta me emme tiedä, mihin ristiriitoihin se johtaa. Mutta me voisimme kuitenkin tehdä ehdotuksen, ja tämän voisin sitten liittää ensimmäisen pilarin budjettiehdotuksen, jotta me voisimme sitten hieman kokonaisvaltaisemmin käsitellä tätä asiaa, mitä määrärahojen jakamiseen tulee. Niin, no minä voisin varmasti puhua vielä pitkään, <laughs> varmaan uskotte sen herra puheenjohtaja, mutta en nyt halua monopolisoida tätä kokousta ja vastaan mielelläni vielä kollegoiden kysymyksiin. Grazie Luis. Kiitos Luis. tähän keskustelu. Monta puheenvuoropyyntöä onkin. Nauski. Ja sitten Polson, Kalinowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Spośród wielu uwag, jakie mam do projektu rozporządzenia, niin, Meillä on erinäisiä kommentteja. Yritän esittää niistä ainakin kaksi. Ja sitten meillä on kysymys, joka seuraisi sitten. Niin. Tämä säädösluonnos korostaa liikaa toista pilaria YMPssä. Ajatellen sitä, millä tavoin me pyrimme luomaan uutta kilpailevaa taloutta maaseudulle, joka myöskin on kohtaamassa uusia haasteita. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi tarvetta suojella ympäristöä, etteikö olisi tarvetta suojella ympäristöä ja myöskin biologista monimuotoisuutta. Meidän on luotava uusia verkostoja myös. Nämä asiat eivät kuitenkaan saisi muuttua ainoiksi keskipisteiksi. On nimittäin selkeästi tilanne, jossa puuttuu tavoitteita toisessa pilarissa, joka liittyy jalostavaan sektoriin, ja että katsottaisiin tiloja, jotka ovat kohtaamassa rakenteellisia ongelmia – tässä ensimmäinen kommenttini. Sitten läheisyysperiaate ja tapa, jolla ohjelmaa, ohjelmia laaditaan ja tarveanalyysit, jotka liittyvät siihen, miten varoja jaetaan. Tätä ei pitäisi säädellä neuvoston asetuksen pohjalla. Sen tulisi jäädä jäsenvaltioiden hoidettavaksi. Tai ainakin jäsenvaltioilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia joustavuuteen tässä mielessä. Minusta me emme tule saamaan hyötyä, jos vain minimivarat annetaan lirin puitteissa noin 5 prosenttia ja 25 prosenttia sitten kaikkiin muihin ohjelmiin. Sitten lopuksi vielä kysymys, jos sallitte. Olisiko tarvetta ottaa käyttöön uudelleen akkreditointi näille maksaville virastoille seuraavalla ohjelmakaudella? Grazie Kalinowski, la parola. Kiitos. Paulsson ja sitä Scott. Tack, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos esittelijälle tähän astisesta. En minä käy yksityiskohtiin nyt. Sellaisia, niin kuin herra Santos sanoi, tässä maatalousohjelmassa on aivan käsittämätön määrä yksityiskohtia. Ja se vähän minua pelottaakin, sillä jokainen sen pieneen ehdotukseen liittyy tieto, että siihen liittyy delegoitu säädös, joten vaarana, että maas, että lainsäädännöstä tulee uskomattoman monimutkaista. Mutta kehottaisin kaikkia myös katsomaan tilannetta vähän myös kokonaisuudessaan. Niin kuin eu meillä on rahoituskriisi, pankkikriisi, meillä on uskomattomasti työttömyyttä ja maaseudun väestö vähenee. Minun kotimaani, joka on yksi niistä kolmesta neljästä EU-valtiosta, jossa on valtion talous täydellisessä kunnossa, nuorisotyöttömyys on 20 prosenttia, erityisesti maaseudulla. Maaseutu kehittyy, köyhtyy nopeaa tahtia. Ja tämä Iisakuvio täytyy pitää mielessä, kun me keskustelemme maatalousohjelman yksityiskohdista. Meidän täytyy kysyä itseltämme, mihin tätä ohjelmaa voi käyttää, miten sitä voi käyttää työkaluna tässä isommassa kuviossa, sillä maaseudulle ja Euroopalle ei, sitä ei onnistu vain säästää tietään kriisistä ja vain höylätä budjettia. Meidän pitää pitää siitä, että jokaista euroa käytetään tehokkaasti tavoitteisiin. Ja nyt otan pari kolme yksityiskohtaa. Ensiksi haluaisimme, että me... Tämä nyt ei liity välttämättä maatalousohjelmaan, mutta se reuna-alueeseen ja tämä on tämä sateenvarjosäädös, jossa aluepolitiikka, kalastuspolitiikka ja maatalouspolitiikka koordinoidaan. Onko siellä mahdollista löytää rahoitusmahdollisuuksia viljelijöille ja muille pienyrittäjille maaseudulla päästä käyttämään riskipääomaa, sillä sitä he eivät lähivuosina saa. Jos pankkien ja rautasektorin todellisuutta ajatellaan, onko mahdollisuuksia tällä alueella luovuuteen, innovoitiin, oma, omaan vastuunkantoon, innokkaille ihmisille maaseudulla. Sillä meillä on paljon päteviä ihmisiä, jotka vai vain tukea? No, sitten ottaisin pari asiaa vielä esillä. Ensinnäkin eläinten hoito. Pilarissa yksi puhutaan pinta-alasta, pinta ja rahasta. Pilarissa kaksi meidän täytyy ottaa huomioon runsaasti yksityiskohtia, joissa e- eläinten, eläimistä huolehtiminen on tärkeää investoinneista ja tiedonvaihdosta on kysymys. Tämä on myös tärkeää, että työllisyyden, innovoinnin, kehityksen kannalta. Tämähän, tähän liittyy myös valtava ympäristökysymys, eli että maatalous- ja metsähoidosta tulisi täysin energia oma riittoon. Ja silloin tarkoitan energi- energian tuottamista sivutuotteista, jätteistä. En tarkoita energiakasvien viljelyä tässä. Meidän on Euroopan kansan valittuna edustajina kannettava vastuumme mielestäni ja miettiä, miten me voimme käyttää resursseja niin, että saamme parannuksia koko Euroopalle. Kiitos. Grazie, vicepresidente. Kiitos varapuheenjohtaja Paulson. Scotta seuraavaksi. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Vorrei sottoporre alla vostra... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin ottaa tässä tietyn aiheen esille. Käsittelemme sitä jo lokakuussa. Teimme kirjallisen kysymyksen komissiolle tästä aiheesta. On kysymys takurahastosta, josta saisi lainoja, mitä nuoriin viljelijöihin tulee. Mehän ole puhuneet tällaisesta investoinneista. Nämä ovat siis tukimuotoja, jotka eivät ole kovin suuria. Tämä koskee siis artiklaa 20. Siinä puhutaan tuista, muun muassa mitä eläinkasvatukseen tulee, mutta tässä on kysymys myös liitteestä yksi. Tässä puhutaan 70 000 eurosta. Sitten on vielä toinen artikla, siinä luku on 0,5 Täällä puhutaan myös ennakkomaksuista, mitä julkisiin investointitukiin tulee. Komissio vastasi myönteisesti ja se sanoi, että seuraavalla ohjelmakaudella on kysymys siitä, että takuurahastomäärärahoja käytettäisiin juuri nuorten maanviljelijöiden tukemiseen. Minä haluaisin tietää, voisimmeko nyt konkreettisesti eh, keskustella siitä, miten nämä takurahastot saadaan otettua käyttöön. Koska tässähän me voisimme toimia myös vastuullisemmin. Tämä olisi avuksi eh, nuorille, jotka haluavat ryhtyä maanviljelijöiksi. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tehdä kiitokset esittää Kapulasille siitä, että tänään voimme keskustella tästä kysymys, joka liittyy yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen, joka on asia, joka kiinnostaa meitä. Minä esityksessä on joitakin ongelmia. Meidän kannatamme, te tiedätte, että Espanja on yksi niistä maista, joissa on takuujärjestelmä kansallisella tasolla ja tämä liittyy siihen, miten voidaan laskemia olisi vahinko, jos unionin kautta me aiheuttaisimme nyt ongelmia nimenomaan jäsenvaltiossa, joka on toiminut jo nimenomaan tähän suuntaan, jotta voidaan turvata se, että yhteisön lainsäädäntö on yhteen sopivaa sen kanssa, mikä on toiminut jossakin maassa, kuten Espanjassa. Haluaisin myös ottaa esille yhden ongelman, joka meillä on espanjalaisina. Te tiedätte, Espanja on maa, jossa on pitkälti hajauttamista hallinnossa. Meillä on autonomiset alueita ja eri alueilla siis on paljon toimivaltaa. Se on Meillä on siis 17 erilaista maaseudun kehittämissuunnitelmaa, ja nämä ovat, toimivat yhdessä kansallisen ohjelman kanssa, joka mahdollistaisi myöskin investointia eri alueille, siis alueet, alueiden rajat ylittävän tämä kuitenkin ongelma, koska jos täytyy tehdä suuri suunnitelma, joka pyrkii edistämään investointia eri alueille, meille tulee vaikeuksia sen toteuttamisessa. Tästä syystä me haluaisimme, että otettaisiin huomioon tämä ongelma ja meidän annettaisiin mahdollisuus sisällyttää seitsemänteen artiklaan kohta, joka liittyy siihen, että on suunnitelma siitä, että voidaan myöskin mahdollistaa investoinnit, jotka ylittävät alueen rajoja. Haluaisin myöskin ottaa esille yhden asian, joka minusta on mielenkiintoinen ja josta voidaan sanoa, että komissio on toiminut päinvastoin, nimittäin se, että pitäisi edistämään sitä, että tuottajat liittyisivät tuottajajärjestöihin, mutta sitten kun ne ovat järjestäytyneet tuottajajärjestöihin ja ovat voimakkaita, niin silloin tavallaan myöskin sitten rajoitetaan ne mahdollisuuksia saada tukea, joten olisi mielenkiintoista ottaa huomioon, jos esittelee voisi ottaa huomioon sen, miten voidaan tukea tällaista keskittymistä? Miten voitaisiin myöskin katsoa, että lopetettaisiin tällaiset äh, tukien rajoituksia jotka koskevat pieniä ja suuria yrityksiä, koska äh, työssäkin vaiheessa tuetaan, avusta esittänyt yhtäkkiä ei tuetakaan, ja olisiko yhtä mieltä kanssa niin, että meidän pitäisi lop- katsoa tällainen mahdollisuus. Ja lopuksi haluaisin sanoa, esityksessä, jonka herra Kapulas on tehnyt, jossa puhutaan varojen jakamisesta ensimmäisen ja toisen pilarin välillä. En voi olla yhtä mieltä siksi, että poliittinen sopimus keskittyy pelkästään ensimmäiseen pilariin. Kysymys on sopimuksesta neuvoston kanssa. Eli mietinnössä tällä kesällä jo parlamentti otti sellaisen kannan, jossa katsottiin, että voitiin hyväksyä tämän jako ensimmäisen pilarin osalta. Ja minusta parlamentin tulisi kunnioittaa tätä. Grazie. Kiitos. Kaffe. Kastineri Martin. Vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Minä haluaisin vielä painottaa, kuinka tärkeää on, että YMPn ensimmäistä ja toista pilaria ei tarkastella erikseen, vaan pidetään mielessä, miten läheisesti ne liittyvät toisiinsa ennen kaikkea, mitä maatalous- ja ympäristöhankkeisiin toisessa pilarissa tulee. Tämä on erittäin tärkeä. Ensi, ennen kaikkea screening ensimmäisessä pilarissa. Meillä on maita Euroopassa Euroopassa, jotka ovat tehneet hyvin paljon jo mm, maatalous- ja ympäristökysymyksissä. Ja tämän vihertämisen ei pitäisi nyt olla askel mm, taaksepäin. Ja minä haluaisin todellakin vielä viitata siihen, että tässä yhteydessä olisi erittäin tärkeää, että yritykset joilla on jo tehokkaita maatalous- ja ympäristöhankkeita, eh, jäisivät tämän vihertämisen ulkopuolelle ensimmäisellä, eh, ensimmäisessä pilarissa. Nämä ovat toimenpiteitä, jotka kestävät vuoden. Jos eh, yritykset osallistuvat ympäristö- ja maataloushankkeisiin, niin nämä ovat viisivuotisia ja uskon, että tehokkuus ja kestävä kehitys ovat myös tärkeässä asemassa. Joustavuus on jätetty jäsenvaltioiden hartioille ja tämä on havaittu myös toisessa pilarissa, vaan siksi, että tässä on todellakin otettu huomioon myös eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä. Mitä sitten kumppanuussopimuksiin tulee, eli sopimukset eri rahastojen välillä, tämä on mielestäni myönteinen asia, koska tähän täytyy välttää. Harmonisointi on hyvä asia, mutta toisaalta meidän täytyy myös omassa mietinnössä onnistua siinä, että kumppanuussopimuksissa täytyy välttää tämä lisäbyrokratia, mitä näihin rahastoihin tulee. Ja totta kai poliittista peliähän saatetaan myös pelata jäsenvaltiotasolla, eli tämä on meidän vastuullamme. Esittelijä otti tämän asian jo esille, eli nämä luonnonhaitta-alueet täytyisi ottaa tarkemmin esille. Me olemme täällä valiokunnassa jo useasti viitanneet tähän. Esittelijä Herbert Dorfmankin otti tämän asian esille mietinnössään. Jos meillä ei ole vaikutuksia edessämme, niin emme voi sokeasti tehdä tässä päätöksiä, jos me emme voi olla vakuuttuneita siitä, että ne hyödyttävät näitä luonnonhaitta-alueita. Ja sitten myös vuoristoalueet ja tasausmaksut. Mielestäni tässäkin ehdotukset ovat hyviä. Tämä on todellakin keskeinen kysymys monissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan laajalaisesti alaisesti viljellä. Mutta tämä ei välttämättä tule onnistumaan. Meidän täytyy ottaa tämäkin näkökanta asetuksen mukaan. Koulutus, innovaatio ja investoinnit ovat tärkeimpiä kysymyksiä. Me tarvitsemme tässäkin yhteydessä konkreettisempia ehdotuksia komissiolta, miten tämä tullaan toteuttamaan. Yrityksistä täytyy tehdä kilpailukykyisiä. Me tarvitsemme tähän tarvittavat puitteet. Täällä mainittiin nuoret maanviljelijät. Nämä toimet, joita ensimmäisessä pilarissa on ehdotettu, ne eivät tule riittämään, jotta saadaan tarvittavia hankkeita nuorille maanviljelijöille. Me tarvitsemme konkreettisia uusia ehdotuksia. Tämä on todellakin polttava kysymys nuorille. Ja sitten mitä metsiin tulee. Tässäkin on vielä hyvin paljon potentiaalia, ennen kaikkea biomassan käyttäminen. Siinä on vielä hyvin paljon potentiaalia, mitä maatalousyrityksiin tulee. Ja totta kai työnte- työpaikkatekijät ovat tässä myös tärkeitä. Kiitos. Grazie, Kiitos. Martin Osling seuraavaksi. Ja, äh, Kapula... Niin, herra Kapula Santos aivan oikein mm, siinä mielessä, että komissioesityksessä jäävät monet asiat avoimeksi, joihin meidän täytyy nyt löytää vastaus ja joista paljon täytyisi keskustella. Tavoitteet ovat kyllä aivan oikeita, jotka mainitaan, mutta kysymys on kuitenkin, että kun puhutaan siitä, että pitäisi olla enemmän joustavuutta ja se yhdistetään ja yhdistymisestä muihin ohjelmiin ja rakennerahastoon, Suuri kysymys on sitten, käykö niin, että maaseudun kehittäminen kärsii tästä, vai käykö niin, että maaseudun kehittäminen syynetään sellaiselle alueille, joissa täytyy pelätä, että rahat otetaan muiden tahojen käyttöön. Tämä ei ole kovin yksinkertaista. On huolettava siitä, että tässä varat säilytetään ja että varat eivät virtaa muihin suuntiin. Keskeinen kysymys, joka nyt auki on, on ö, yhteisrahoitus toisen pilarin ohjelmien osalta. Monissa jäsenvaltioissa tämä aiheuttaa valtaisia ongelmia, niin tulee vaikeuksia järjestää rahoitusosuutensa. Joko muutetaan puitteita niin, että asetetaan prioriteetteja, joissa, joille Euroopan unioni antaa enemmän varoja, tai sitten muutetaan koko ohjelmaa. Ei voi olla niin, että kuitenkin luodaan hyviä ohjelmia ja halutaan tukea niitä, mutta niitä ei voida käyttää, koska jäsenvaltioita yksinkertaisesti puuttuu varoja omien rahoitusosuuksien toteuttamiseen. Tämä on ongelma, joka on nousemassa esille monissa jäsenvaltioissa. Ja siihenkin täytyy löytää vastaus. Nykyisessä komission luonnoksessa puhutaan 25 prosentista ympäristötoimille toisessa pilarissa, mutta sitä ei ole kuitenkaan kirjallisesti löyty lukkoon, mikä on puute. Meidän on katsottava, että vähintään 25 prosenttia käytetään kattavasti Euroopassa maatalousympäristötoimiin, sitä ei voida asettaa kyseenalaiseksi. Me olemme nähneet tavoitteet, jotka ovat jo ensimmäisessä pilarissa, jotka liittyvät ekologistamiseen, mutta ne koskevat myöskin toista pilaria, joten todellakaan tätä summaa ei voida kyseenalaistaa. Minusta meidän on myös kiinnittävä huomiota siihen, että toimenpiteet toisessa pilarissa Euroopassa, kaikissa jäsenvaltioissa saavat tiettyä sitovuutta. On suuria eroja rahoituspuitteissa jäsenvaltioiden sisällä. Kollega Ystäval- Itävallassa puhui siitä, että Itävalta on jäsenvaltio, jossa toisen pilarin ohjelmia on rakennettu voimakkaasti, varmasti myöskin myönteisesti maaseudun kehityksen kannalta. On toisia maita, joissa ei ole mitään toimia käytännössä toisessa pilarissa. Tästä täytyy päästä tasapainoon Euroopan unionin sisällä. Myös nämä luonnonhaitta-alueet, niidenkin käytön lisää varoja. Minusta olisi väärin, jos keskusteluja käytäisiin samanaikaisesti sekä siitä, että on kysymys uusista rajoituksista ja sitten puhutaan siitä, miten varoja käytetään. Minusta nämä asiat pitää erottaa toisistaan. Me tiedämme, miten vaikeaa tulee olemaan ylipäätään kehittää yhteistä maatalouspolitiikkaa ja samaan aikaan käydä myöskin keskustelua uusista rajoituksista ja rajauksista. Siitä ei ole paljonkaan apua. Me olimme aina sanoneet, että tietyt asiat meidän mielestämme eivät kuulu toiseen pilariin. Olemme todellakin olleet sitä vastaan voimasti, että yksityisvakuutukset maateudun maaseutupolitiikan alueella olisivat myöskin tuen kohteena. Se ei ole mikään lähtökohta, jota Euroopan unionin tulisi edistää. On olemassa tiukat puitteet ja meidän ei pidä nyt ryhtyä yhtäkkiä harjoittamaan riskin hallintaa niin, että me käytämme valtiollisia varoja yksityisiin vakuutuksiin ja laitamme niitä sinne ja luomme joitakin rahastoja. Meidän mielestämme se olisi väärä lähestymistapa. Kokonaisuudessaan kyllä, minun täytyy myöskin sanoa, että Estlejä on oikeassakin. Nimittäin, jos tässä ei mainita mitään varoja, silloin meidän pitää viime kädessä myöskin kirjoittaa, minkälaisia summat ovat ja tietysti periaatteessahan nämä ovat läheisessä yhteydessä ensimmäiseen ja toiseen pilariin, että toinen pilari pitäisi samalla tavoin, sitä pitäisi käsitellä saman arvoisena keskustelussa kuin ensimmäistä pilaria, mutta rahoituksessa ei pitäisi sallia kuitenkaan mitään leikkauksia. Kiitos. Grazie, Mar- Kiitos Martin. Ulrike. No, äh- Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen Luis Capula Santosin äh, lähtökohdista, missä hän menee oikeaan suuntaan. Minulle on tärkeää tehdä selväksi, että meillä edelleenkin vastaisuudessa on tarvetta voimakkaalle toiselle pilarille. Useimmat ihmiset Euroopan unionissa elävät maaseudulla, ja minusta tälläkin tavoin voimme tehdä selväksi, miten tärkeää meille on Eurooppa, miten tärkeää meille on myöskin se, että Eurooppa on tärkeää ihmisille maaseudulla. Tarvitaan asianmukaisesti varoja, ja jos komissio ei pysty laittamaan mitään lukuja mihinkään, meidän pitäisi pohtia sitten sitä, että me määrittäisimme näitä lukuja. ne pitäisi kuitenkin olla niin lihavia, että niillä luvuilla voidaan tehdä jotakin. Se, että tulevaisuudessa kaikki kolme tärkeää rahastoa tulevat nyt yhdessä käsiteltäväksi, on minusta asioistaan apua. Kuitenkin samaan aikaan on tärkeää, että meidän oma rahastomme, nimittäin maaseuturahasto, edelleen jää meidän itsemme hallinnoitavaksi. Ja että me itse määritämme, mihin toimenpiteisiin varoja voidaan käyttää. Minulla on muutamia ajatuksia, jotka lyhyesti haluaisin esitellä. Minusta on tärkeää pohtia sitä, ettemme pelkästään käytä julkisia varoja yhteisrahoituksessa, että me vain määritä niitä tässä asetuksessa yhteisrahoituksen muodoksi, koska on myös yksityisiä tahoja, joilla on mielenkiintoisia ajatuksia siitä, miten maaseudun kehittämistä voidaan edistää. Sen lisäksi minusta voisi olla tärkeää pohtia myös sitä, olisiko niin, että varoit, vara, rahatta tehdyt suoritukset voitaisiin nähdä myös tällaisena oma osa rahoitu, yhteisrahoitusmaksuosuutena esimerkiksi jolla voitaisiinko, voitaisiinko tällaisia tukea katsoa myöskin tuen kelpoisena. Ja minun saksalaisena olisi tietysti myöskin tärkeää se, että pitäisi luopua siitä, että katsottaisiin, miten että otettaisiin käyttöön se uudestaan se, että myöskin liikevaihtovero Eh, katsotaisiin tuen arvoiseksi. Mitä sitten tulee eh, luonnonhaitta-alueiden eh, suosimiseen? Minusta määritelmä ja nämä fyysiset kriteerit, niin kuin Euroopan tilastustuomioistuin on määrittänyt, sellaisia, jotka välttämättä eivät johda oikeaan tulokseen. Tiedän, että miksi minun alueellani katsotaan tiettyjä alueita luonnonhaitta-alueeksi, ja minusta ne taas ovat kuitenkin kaikkein arvokkaimpia maita. Joten minusta meidän pitäisi vielä kerran kiireellisesti pohtia sitä, mikä on tilanne, ja minä pyytäisin, että leader-lähtökohta, joka meillä on eh, luonnonhoitoalueiden osalta, se edelleenkin ottaisiin esille ja sitä laajennettaisiin, jotta tekisimme selväksi, että me haluamme vahvistaa maaseutua, emme pelkästään eh, tietyillä osin, vaan kokonaisuudessaan. Grazie Ulrich. Michel ja sitten Britta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä hänen esityksestään. Uskon, että komissio on avannut useampia vaihtoehtoja tässä pilarissa ja meidän valiokunnan pitäisi tehdä valinnat. Siellä on innovointivaroja, siellä on myöskin markkinoita ja hallinnointiin liittyviä varoja. Siellä on selkeämpi rahoitusmahdollisuus metsille. Ja agroympäristötoimijat ja vuoret vuoristuvat mukana, mutta kun kaikki kuuntelee, niin tilaa ei ole kaikille. Meidän täytyy tehdä ratkaisuja, vaikeita, mutta selkeitä ratkaisuja näiden välillä. Kysymys ihan on, ja on tartuttu useamman kerran on sukupolv, sukupolvenvaihto. Nykyisessä maatalouspolitiikassa on paljon mahdollisuuksia tämän tukemiseen. Harvat uh, tukevat sitä, eli 6 prosenttia viljelijöistä on 23 vuotta tai alle. Kysymys on, sitä haluamme taata tuotannon nyt ja huomenna. Vaikka toisen pelaajan tavanomaisessa näyttelyyn ei kuulukaan, pitäisikö meidän vaatia kaikilta jäsenmailta tilojen jat- jatkuvuuden takaminen. Tietysti on helpompaa ostaa naapuri, kun nähdään, että naapuri, että nuori viljelijä ottaisi tilaa haltuun, mutta minusta meillä pitää olla enemmän liikkumista tähän suuntaan. Sitten vuoristoalueet. Komissio ehdottaa, että tämä on hyvä asia, näitä luonnonhaittakorvauksia, se on hyvä asia. Mutta vuoristojen alue, tapauksessa tämä liittyy näihin LFA-alueisiin. Ja minusta komission pitäisi nyt vihdoinkin tehdä asetusehdotus Hoffman on tehnyt tämän tuotantoehdotuksensa jo useampia kuukausia sitten. Olenko minä huonosti asiasta perillä, mutta en ole nähnyt näitä Hoffmanin ehdottomiin karttoihin liittyviä ehdotuksia. Maatalouspolitiikan tulevaisuuden suhteen meidän saatava nopeasti selkoa tähän. Ja viimeinen kohta on tämä yhteys markkinajärjestelyyn komission ehdotuksessa on tällaisia keskinäisiä rahastoja, joilla voidaan vahvistaa markkinajärjestelyitä tuottajajärjestöjä. Toisessa pilarissa ehdotetaan, että tuotantojärjestöt voisivat säästää rahaa hyvinä vuosina ja voisivat jakaa niitä jäsenille huonoina vuosina. Ja tämä osuus on 65 prosenttia. Tämä liittyy minusta markkinajärjestelyiden luonteeseen. Minusta meidän pitäisi työskennellä lisää, jotta me löytäisimme vai toiseen. koska kun markkinat vaihtelevat, se, että meillä on yhteisiä tuottajien käyttämiä välineitä on erittäin hyvä, mutta maitoihin tai hedelmiin liittyvissä markkinajärjestelyissä ei ole ehdotettu tällaista tähän mennessä. Kiitos. Molto bene, grazie Michel. Kiitos Michel. Britta Reimers ja äh, Kiitos. Kiitän myös esittelijä siitä, että hän pyytää meidän kannanottoamme mietintöön varten. Me olemme kuulleet jo monia ehdotuksia tänään, mutta minä haluaisin vielä sanoa, että meidän täytyy myös kiinnittää kiinnittää tasapainon huomiota, mitä toiseen pilariin tulee. Me emme voi puoltaa joitakin asioita. Me tarvitsemme tasapainoa, koska on muitakin hankkeita kuin ympäristöhankkeita, on investointiohjelmia ja ennen kaikkea, jos katsomme väestörakenteen muutoksia, niin sekin pitää pitää mielessä. Ja kyllähän maaseudulla asuu muitakin kuin maanviljelijöitä ja niitä tarvitaan siellä, muuten olemme kohta aivan yksin. Ja jos katson, kuinka pitkiä koulumatkoja lapsilla on, meillä on paljon tehtävää. Monet nuoret lähtevät maaseudulta ja meillä on todellakin rakenteellisia ongelmia esimerkiksi mitä lääkärin saatavuuteen tulee. Kaikki tämä täytyy pitää mielessä. Sitä ei tule unohtaa, koska muuten me emme pysty estämään tätä kehitystä. Sitten mitä kalastusrahastoon, sosiaalirahastoon muun muassa tulee. Me tarvitsemme yhteistyötä, meidän tulisi välttää päällekkäisyyttä. Ja sitten haluaisin esittää kysymyksen, olisiko mahdollista saada aikaiseksi uudenlaisia yhteisrahoitushankkeita. Tässähän voitaisiin käyttää rahastoja, joita mm, alueelliset pankit ohjaisivat. Sitten olisi mm, mahdollisuutena se, että määrärahoja voitaisiin käyttää tehokkaammin, valvontaa voitaisiin yksinkertaistaa, koska mm, se toimisi Basel-järjestelmän puitteissa, joka on jo olemassa. Ja sitten tässä voitaisiin myös sallia riskipääoman käyttöön niin, että voitaisiin tukea myös uusia ajatuksia. Ja mehän haluamme siis säästää, sehän tässä on ajatuksena, ja tätä kautta myös määrärahoja voitaisiin käyttää tehokkaammin. mitä voidaan käyttää useampaan otteeseen tällaisen luottojärjestelmän puitteissa voitaisiin sitten todellakin käyttää nämä rahat tehokkaammin. Niin, no ehkäpä tämä tässä, mutta mielelläni vielä keskustelen tästä varmasti, niin kuin kaikki muutkin. Kiitos. Grazie, Britta. Kiitos, Kanjette. Ja sitten Sekerevski. Uh, thank you. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin siirtyä ajassa takaisin vuoteen 2008, kun Latvian talouskriisi oli äärimmäisen syvä Latvia kahden ihmisen miljoonan maa. Ja kriisin seurauksena noin 200 000 ihmistä lähti Latviasta etsimään työpaikkoja muualla EU-maassa. One tenth of population and mainly... väestöstä. Lähteet olivat aktiiviväestöä, nuorempia ihmisiä ja lähinnä maaseudulta. Joten Latvialle kysymys ei ole ainoastaan kehityksestä, vaan maaseudun kehittämisestä, Latvian kansallisesta turvallisuudesta, sillä meidän raja-alueet ovat lähes tyhjiä. Ja meidän raja-alueemme ovat myöskin EU-raja-alueita. Ainoa rahat, joita Latvia voi käyttää, ovat rakennerahasto tuot ja maaseudun kehittämisrahasto. Tämä on ainoa raha, jota voimme käyttää. mikä kasvua voi luoda. Voi luoda uusia työpaikkoja myös maaseudulla. Arvostan ajatusta, esittelen ajatusta että mietittäisiin ensimmäisen toisen pilarin rahoitusta yhdessä. Latvian tapauksessa tämä ei paljon muuta, sillä jos molemmat rahalähteet lasketaan yhteen, saamme silti vähemmän kuin kaikki muut 26 jäsenvaltiota, mikä minua hiukan huolestuttaa, on se, että koska näillä kahdella pilarilla on eri tavoitteet, minun maassani maaseudun kehittäminen. Uskon melkein kaikissa maissa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Meitä kiinnostaa se, että toisen pilarin kriteereitä arvioidaan uudelleen. puhutaan maaseudun kehittämisen tärkeimmistä ohjelmista, niin minusta sukupolven vaihdos on tärkeää. Joitakin vuosia sitten Latviassa näimme, että me olemme aika onnekkaita, kun 18 prosenttia viljelijöistä oli alle 35-vuotiaita tai alle, mutta valtavan maahanmuuton seurauksena nykyosuus on noin 6 prosenttia. Joten Latvia tukee kaikkia ideoita vahvistaa nuorten viljelijöiden mahdollisuutta viljellä, hankkia laitteistoa ja pääomittaa tiloja. Painottaisi, että meillä on 27 erilaista maata ja erilaista maanviljelyn rakennetta – minkä vuoksi toisen pilarin joustavuus on tärkeä tekijä meillä. Mutta äsken, että jokaiselle valiokuntamme jäsenelle tärkein asia on kokonaisbudjetista päättäminen. kuinka paljon rahoitusta menee ensimmäiseen ja toiseen pilariin maataloudelle. Uskon, että yhdessä kykenemme vastustamaan resurssien pienenemistä. että niin, että maatalous koistaa Euroopan unionissa. Bene, grazie onorevole Kiitos, Kanjete. sitten Myślę, że warto, aby sobie zadawać ciągle pytanie. Niin, meidän täytyy kysyä itseltämme sama kysymys, joka on, mitä on maaseudun kehittäminen ylipäätään? Onko kysymys yrittäjyydestä, uusista työpaikoista, infrastruktuurista, ympäristön suojelusta ja biologisesta monimuotoisuudesta, vai onko kysymys siitä, että kehitetään tiloja, vai onko kysymys innovaatioista kenties? Ehkä korkeammista tuloista. Miten voimme olettaa, että toinen pilari koskee investointeja, siis myös kaselua? se voi olla ratkaisevan tärkeä tekijä tulevaisuudessa, ajatellen maaseudun kehittämistä. Minä voin nähdä ongelmia siellä ja täällä. Saattaisi olla hyvä ajatus käyttää komission ajatusta siitä, että otettaisiin mukaan myöskin laadullisia kriteerejä, BKT, henkeä kohti, käsitte. Nimittäin äh, kysymyshän on tuesta alueille, jotka ovat äh, epäsuotuisammassa tilanteessa. En tiedä, miten minun pitäisi tulkita puheenvuoro, jonka esittelijä piti ja jossa sulautettaisiin toisiinsa nämä kaksi pilaria, että olisi kaksi eri tehtävää. Ensimmäisessä olisi kysymys kaikista viljelijöistä ja toisessa pilarissa pelkästään niistä, jotka osallistuvat tiettyihin ohjelmiin maaseudulla. Olisi vaikea muuttaa tätä luvuiksi tai hehtaareiksi. Sitten eräs toinen asia vielä. Me puhumme biologisesta monimuotoisuudesta. Hyvin usein puhutaan siitä. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että Biologinen monimuotoisuus on termi, jota käyttävät ne, jotka haluavat mennä taaksepäin. Ja haluaisit tavallaan säilyä muurin taakse maaseudun. Minusta meidän pitäisi kiinnittää huomiota biologisen monimuotoisuuteen ja käyttää lähestymistapaa, joka on tavallisella viljelijällä – eikä sellaisten lähestymistapaa, jotka haluavat vain nopeasti käyttää rahaa. Sitten eräs toinen asia vielä. Kysymys on politiikasta, toisen pilarin kehittämisessä. Missä määrin sen pitäisi olla yhteydessä kohesiopolitiikkaan? Kohesiopolitiikkahan näyttäisi olevan menossa suuntaan, jossa tuetaan laajoja kaupunkialueita, jotka ovat innovaatioiden ja työpaikkojen luomisen keskuksia. Mutta aina kun me puhumme kestävästä kehityksestä, emme saa unohtaa näköpiiristä maaseudun kehittämistä, koska nämä kaikki asiat selkeästi ovat yhteydessä toisiinsa. Joten mikä on maaseudun kehittämisen paikka kohesiopolitiikassa ylipäätään? Tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Ja lopuksi. Meidän ei pidä käyttää samoja periaatteita maaseudun kehittämisen politiikassa kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla. on laaja interventioiden mahdollisuutta. Ei pidä käyttää sellaista ajatusta, että nyt käytetään 5 prosenttia tietyssä paikassa, 25 prosenttia muualla. Ja lopuksi vielä eräs puheenvuoro, joka esitettiin siis sen osalta voimme sanoa, että edelleenkin olemme pimennossa, miltä sen osalta, miltä budjetti tulee näyttämään, näemme, että on tiettyjä etikettejä, joita käytetään siellä ja täällä, mutta on väärinkäsityksiä, jotka liittyvät sitten siihen, mitä varoja ylipäätään on käytettävissä. Mutta me voimme kuitenkin odottaa, että tapahtuu leikkauksia sekä ensimmäisen että toiseen pilariin, joten meidän täytyy sitten pyrkiä katsomaan, mitä tapahtuu toimia sen mukaisesti, eli tanssia sitten, kun musiikki soi meidän täytyy myöskin katsoa, että harjoitamme yhteistyötä kansallisten hallitusten kanssa. Nyt kannempaa. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin kiittää esittelijää. Ja mielestäni on tärkeää, että meillä on esittelijä, joka erittäin tietoisesti käsittelee tarkastelee tätä eri valiokuntien näkökulmasta. Meillä on eri kantoja. Tämän päivän keskustelu on näyttänyt sen, että ensimmäinen pilari on se, joka on lähempänä tätä päivää, ja sitten toinen pilari suuntautuu enemmän tulevaisuuteen. Ja Euroopan parlamentilla on erityinen tehtävä täytettävänään ensimmäisen pilarin puitteissa puitteissa neuvosto painostaa erittäin paljon, koska nämä ovat siis tämän päivän ongelmia. Suorat tuet totta kai ovat tärkeitä tällä hetkellä, mutta mitä toiseen pilariin tulee, niin siinä katsotaan pitkälle tulevaisuuteen lainsäädäntökauden ulkopuolelle. Ja siksi ei ole aina kovin yksinkertaista eh, jäsen, saada jäsenvaltion budjeteista tarvittavia määrärahoja. Eli meitä tullaan painostamaan ja meidän parlamenttina täytyy nyt todellakin ottaa tämä tulevaisuusnäkökulma huomioon ja toivon, että keskustelua jatketaan myös tällä tavalla tulevaisuudessa. Kiitos. Bene, grazie onorevole Kiitos. Olen Itchak seuraavaksi ja sitten meidän Dziękuję bardzo. Ja również chcę podziękować... E, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijää, koska analyysisi komission ehdotuksesta oli syvällinen. Meillä on useampia kommentteja. Meidän pitäisi tehdä toisesta pilarista mahdollisimman yhteisöpohjainen. Tämä on minun ideani, kun me puhumme investoinnista tiloihin ja jalostussektoria. Meidän pitäisi ajatella koko ajan kannalta. Nyt tilanne on sellainen, että jotkut viljelijät saavat investointivaroja ja toiset toisella alueella eivät. Tämä on epäreilua. Kasvihuoneita voi yhdellä alueella esimerkiksi rakentaa, toisella ei. Ja sama pätee jalostusektoriin yleisemmin. Eli meidän pitäisi olla yhteisö keskeisempi. Sitten toinen pilari, sitä pitäisi ajatella kehityksen lähtenä, mutta meidän pitää, täytyy edetä varovaisesti, koska, koska meillä on liikaa investointeja, liikaa investointivaroja ja liikaa tuotantoa. Sitä pitäisi hillitä komission tasolla. Toinen tekijä, joka puuttuu päätöksistämme, Kaikki tietävät, että Puolassa ja muuallakin me olemme käyttäneet liikaa rahaa tehtyihin toimenpiteisiin, jotka myöhemmin osoittautuivat liiallisiksi. Ostimme ylimitoitetuiksi, ostimme liikaa koneistoa, kalustoa tai sitten väärää kalustoa jalostussektorilla. Ja tämäkin aiheuttaa ongelmia. Sitten biodiversiteetti luota. Tämä pitäisi ratkaista EU-tasolla. Mutta joustavuus pitää säilyttää jäsenvaltioiden tapauksessa rakenteellisissa päätöksissä ja rakennemuutoksen suhteen, koska tilanteemme vaihtelevat jäsenvaltioittain. Meidän täytyy ehkäistä maalta pakoa. Ja meidän täytyy houkutella ihmiset takaisin viljelyn pariin. Mutta muissa maissa tilanne on erilainen. Näissä on maita, joissa tilamäärää täytyy rajoittaa. Ja täytyy luoda hyvät koulutusalat ja tukea koulutuksen avulla ihmisiä, jotka haluavat muuttaa elintapaansa ja lähteä tilalta. Joten meidän täytyy pitää oikea tuotannon taso eri sektorilla yllä, joten joustavuudelle pitäisi olla sijaa. Ja lopuksi investoinnit maaseudulla. Vetoaisin, että työskentelemme yhdessä niiden kanssa, jotka ovat tekemässä kohesiopolitiikan kanssa – että varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, mutta julkista palvelusta, infrastruktuureista, kouluista, terveydenhuollosta ja niin poispäin. Koska palveluiden tason välillä on maaseudulla suuria eroja, joten kohesiopolitiikkaa pitää myös ajatella. Kiitos. Marjane Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да поздравя докладчика. Kiitos. Ensiksi haluaisin kiittää herra Kapulas Santosia. Meidän täytyy määritellä yhteiset tavoitteemme. Myöskin on tärkeää oppia läksyt kokemuksesta. Haluaisin puhua useammasta Bulgarian ongelmasta. Ensinnäkin metsätalous. Rahoitustuki tulee kansallisesta maaseudun kehittämisvarastosta, rahastosta. Nämä toimenpiteet auttavat metsien suojelussa ja kestävän metsän hallinnan alueella. Mutta Bulgarian maa, jossa 77 prosenttia metsistä ovat valtion omaisuutta. Tämä korkea osuus merkitsee sitä, että emme voi saa mitään ohjelmatukea. Joten tämä ohjelma ei ole tehokas meidän tapauksessa. Emmekä me voi ottaa vastaan välttämättömiä varoja, ottaen huomioon metsätalouden merkityksen Euroopalle kokonaisuudessaan. On tärkeää kyetä soveltamaan politiikkaa laajemmin ja myöskin käyttämään näitä varoja valtion metsissä. Sitten riskinhallinta. Puhuisin siitä, mitä kollegat ottivat esille. Nämä eri instrumentit ovat artiklojen 60 8 ja 71 mukaisia. Ja tämä automaattinen varojen siirto ei ole mitään uutta riskinhallinnan rahoitusta. Kiinnittäisi myös huomiota, että tästä avusta nauttii vain harva jäsenvaltio ja nämä tukimuodot sitovat viljelijöitä toimimaan alueella, jotka eivät maatalouteen liity. Artiklan 68 Artikla 68 ei heijastu hyvin uudessa riskihallinta-asetuksessa. Vaikuttaa sillä, että me olemme monimutkaistaneet menettelyitä keventämisen sijasta. Ja tämä on lisäongelma viljelijöille. Olisiko meillä mahdollisuuksia tehokkaisempaan valvontaan jäsenmaiden taholta? Sitten puhuisin myös toisen pilarin investoinneista. voisimmeko me ajatella laajempaa soveltamisalaa? Eli esimerkiksi karjan kasvatus olisi mukana. Tämä on Bulgarialle olennainen kysymys. Minusta karjatalous, joka on avainsektori, pitäisi olla keskiössä. Haluaisin myös tarttua tähän komission tämän 5 prosenttiin, jolla on tarkoitus taata sopimusten tehokas täytäntöönpano. Komissio ehdottaa 5 prosenttia. Kysymykseni on, tämän kysymyksen ovat muut jo ennen minua esittäneet. Eikö tämä ole lisätaakka tämä mekanismi? Eikö tämä luo uusia hallintomenettelyjä? Ja onko, eikö ole niin, että nämä kontrollimenettelyt ovat hankalampia varmistaa? Eikö ole niin, että me luomme esteitä työn helpottamisen sijasta? Grazie Maria. Kiitos Maria. Plattenfelder ja sitten Kiitos puheenjohtaja. EUn 2020 strategian tavoitteena on, että jokaisen Euroopan rahaston menoista 20 prosenttia osoitetaan ilmaston suojeluun. Näissä puitteissa energiasäästävyys, energiatehokkuus ja uusiutuvien energioiden käyttäminen kuuluu myös tähän joukkoon. Tämän asetussäännössuunnitelman teksti ei suinkaan varmista sitä, että jäsenvaltiot tulevat käyttämään varoja maaseudun kehittämisestä 20 prosentin puitteissa näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Tästä syystä minun mielipiteeni on se, että meidän valiokuntamme tulisi pyrkiä siihen suuntaan, että energiat säästämisessä, energiatehokkuudessa ja myöskin uusiutuvien energiojen käyttämisessä maaseudun kehittämisen varoista tulisi käyttää 20 prosenttia vähintään. Sen lisäksi olisi tärkeää tämä, koska maaseudun tuotan, maatalouden tuotanto ja elintarvikkeiden tuotanto, siinä on hyvin tärkeää myöskin se, miten käytetään energiaa. Näimme tästä erinomaisen mietin viime viikolla, josta kollegamme kirjoitti, miten suuressa määrin energian kustannukset kasvoivat nimenomaan tuotannossa käytettävien investointien joukossa. Tämä, edity, tämä vaikuttaa myöskin siihen, miten viljelijät voisivat käyttää tehokkaammin energiaa, samoin myöskin jalostajat, ja miten voisivat käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa. Tämä lisäisi myöskin maataloustuottajien tuloja, jos he osallistuvat uusiutuvan energian tuottamiseen. Uusiutuvan energioiden joukosta hyvin suuri osa on tuotettavissa maaseudulla. Mutta tämä ei ole tilanne, jossa pelkästään mitä sen tukea viljelijöille ja elintarviketeollisuudelle, vaan myöskin kunnille, koulujen, julkisten tilojen, niiden lämmittämiseen olisi parempi käyttää uusiutuvaa energiaa venäläisen kaasun asemasta. Siksi minun mielestäni meidän tulisi käsitellä tätä kysymystä. Ja tähän kuuluu myös ilmastonmuutoksen vaikutusten kysymyksiin. Se, miten harjoitetaan kastelua. Minusta uuden kastelukapasiteetin luomiseen meidän on myös annettava tukeamme, koska Euroopassa huomattavissa määrin kuivuus aiheuttaa ongelmia. Jos me kehitämme kastelua, saamme aikaan uutta kastelukapasiteettia, Voimme lisätä sillä viljelijöiden tuloja, mutta samalla myöskin varmistaa tuotannon varmuuden. Kiitos, Klottafeller. Ja McGuinness ja sitten varapuheenjohtaja. Um, rather... Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Pyydän anteeksi esittelijältä, että on ollut aluksi paikalla. Otin, otan esille Kaksi asiaa. Ensinnäkin artiklat 29.30 tässä ympäristöystävällisessä viljelyssä. Komissiolta pitäisi saada selvitys, miten tämä liittyy vihertämiseen ykköspilarin alla. Toinen kohta liittyy kiinnostavaan ideaan, josta meillä ei ole paljonkaan yksityiskohtia, eli Euroopan innovointi, kumppanuudet ja maatalouden neuvontajärjestelmä. Ymmärtääkseni Tämä kysymys oli esillä edellisen uudistuksenkin aikana, tämä maatalouden neuvoston järjestelmä. En tiedä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Olisi kiinnostava tietää eroista tällä kertaa. Tärkeintä kuitenkin olisi, että olisi, olisi hyvä neuvontajärjestelmä. Viljelijät ja huolenaihe kuitenkin, että budjetti, joka normaalisti olisi mennyt heille kilpailukyvyn tukemiseksi, olisi mennyt neuvonnan puolelle. Ehkä me saisimme komissiolta vähän lisää yksityiskohtia. Kiitos, Maria. Varsivovski varapuheenjohtaja. Pani przewodniczący, bardzo krótko. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Tämä koskee sekä ensimmäistä ja toista pilaria vihertämistä. Mitä komission ehdotukseen tulee, siellä puhutaan uusista tietoa sitoumuksista, mitä viertämiseen tulee ja niin edelleen. No, minua ihmetyttää, mikä tässä on pohjana, mikä sopimus, koska täällähän sanotaan, että YMPn tavoite on, että maanviljelyn tehokkuutta pyritään lisäämään hinnat myös ja niin edelleen, mutta se, mikä tässä nyt on edessämme, Niin, no tämä sopimus nyt joka tapauksessa on vielä voimassa. Emmekä mä voi odottaa, että maanviljelämme ovat vihreämpiä tai että he taistelevat ilmastonmuutosta vastaan, koska sitä ei ole otettu esille sopimuksessa. Eli me ikään kuin uudelleen kirjoitamme sopimuksen. Minä olen asianajaja, mutta mielestäni kuitenkin meidän tulisi pitää kiinni olemassa olevasta sopimuksesta, koska se mitä tässä nyt ehdotetaan, niin se menee pidemmälle kuin sopimus. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos. Varapuheenjohtaja Varsivalske. Meillä on ollut intensiivinen keskustelu. Melkein kaikki ovat puhuneet. Kiitoksia kaikille. Esittelijällä on iso työ edessä. Nyt pyydän komission puheenvuoroa. Meillä on kaksi edustajaa, Rova Pleva ja herra Sosa Uva. Päätäkääpä itse. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin tässä tärkeässä keskustelussa, joka koskee toisen tulevaisuutta. Haluaisin todeta, että komissio tulee olemaan hyvin halukas antamaan selkeytystä ja teknistä tietoa, joka liittyy tähän esitykseen. Olen myös iloinen kuullessani, että monista asioista vallitsee hyvin suuri läheisyys ajatellen jäsenten mielipiteitä ja sitä, mitä komissio on esittänyt. Haluaisin ottaa esille kolme kysymystä ja sen jälkeen haluaisin pyytää kollegani Susesso Lautua tarttumaan muihin kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin palata kysymykseen, joka nousi esille aivan alussa, joka liittyy toisen pilarin varojen jakamiseen. Mainitsisin, että komissionistyksen mukaan Toisen pilarin varojen jako pitäisi tehdä objektiivisten kriteerien perusteella ja sen pitäisi perustua suoritukseen. Siis ajatellen nykyistä varojen jakoa jäsenvaltioiden kesken. Objektiiviset kriteerit on mainittu vaikutusarvioinnissa, esimerkiksi kilpailukyky, kilpailukyvyn alueella, indikaattorit kuten maatalousalue, työvoima, tuottavuus pitää ottaa huomioon. Myös kestävyyden kriteerit. Alueet, jotka ovat luonnonhaitta-alueita, LFA, Natura 2000-alueet, metsät ja pysyvät laidunalueet. Mainitsisin myös, että tässä yhteydessä kohesiokomponentti pitäisi myöskin ottaa huomioon ja ennen kaikkea maaseudun väestö. Täällä oli kommentti, joka liittyy siihen, miten paremmin voitaisiin käyttää varoja toisesta pilarista ja miten voitaisiin helpottaa varojen käyttöä tehokkaalla tavalla jäsenvaltioissa ja viljelijöiden piirissä – ajatellen nimenomaan yhteisrahoitusta, se nousi esille. Yhteisrahoituksesta haluaisin todeta, että komissio on kiinnostunut käyttämään varoja mahdollisimman tehokkaasti, ja siksi komissio haluaisi käyttää varoja ennen kaikkea alueilla, joilla sitä eniten tarvitaan. Ja tästä syystä komissio esittää, korkeamman tasoista osu- yhteisrahoitusta lähemmän kehittyneen alueella 85 prosenttia, jota vastaa sitten 15 prosenttia muut, muilla alueilla. Tämä on hyvin tärkeä esimerkki siitä, miten me haluamme helpottaa varojen käyttöä. Tärkeää kuitenkin on mainita, että yhteisrahoitus ei ole väistettävissä läheisyysperiaatteen ja yhteisen hallinnan puitteissa – Avunsaajien panos on siis hyvin tärkeä, jotta voidaan huolehtia siitä, että julkisia varoja käytetään vastuullisesti. Mutta myös viljelijöille on suuri parannus siinä, mitä komissio esittää, mitä tulee varojen käyttöön. Tällä hetkellä ei ole määräyksiä, joka liittyy apurahojen maksamiseen yksinkertaistettujen kustannusten periaatteella e RDF-varastosta, eli aluekehitysrahastosta. Se perustuu laskuihin. Huomattava yksinkertaistaminen vuoden 2013 jälkeen on se, että on mahdollista maksaa tukia seuraavalla perustalla. Standardisoitu yksikkökustannusjärjestelmä, könttäsumma, jonka suuruus on 100 000 ja tasarahoitus, jota sovelletaan prosenttilukuun, joka liittyy siihen, mitä ovat kustannukset, minkä suuruisia, missä kategoriossa ne liikkuvat. Sen lisäksi osittain on mahdollista korvata epäsuoria kustannuksia seuraavilla tavoin. Tasa summana, joka voi olla jopa 20 prosenttia kelpa korvauskelpoista kuluista ja, ja jopa myöskin sellaisiin olemassa oleviin tekijöihin liittyvät väliset jotka ovat, pyrkivät helpottamaan viljelijöiden tilannetta nykyesityksessä. Haluaisin myöskin ottaa esille rajoitukset, jotka liittyvät uudelleen näihin luonnonhaitta-alueisiin. Täällä oli kysymys, joka liittyy siihen, miten jaetaan nyt jäsenvaltioiden kehittämiä käsityksiä siitä, mikä on kartta, joka koskee näitä luonnetta-alueita. Minä haluaisin todeta, että käynnissä oleva työ, yhteistyö jäsenvaltioiden ja komission välillä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot biofyysisten periaatteiden pohjalta laativat kartoja, joissa ovat rajoitukset näkyvissä. Jotkin jäsenvaltiot ovat jo pystyneet laatimaan ja saattamaan loppuun tällaiset simulaatiot ja tehneet esityksen. Jotkin jäsenvaltiot taas eivät ole vielä saattaneet työtä päätökseen. Jotkin jäsenvaltiot ovat päättäneet, että uusi rajoitettu luonnonhaitta-alue – että tässä olevat tiedot olisivat nähtävissä internetissä, mutta on olemassa tiettyjä vaikeuksia näiden väliaikaisten tietojen jakamisessa. Näihin liittyy pääasiassa tekijänoikeusongelmia. Tässä vaiheessa haluaisin vain mainita, että harjoitamme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja yhteistyössä niin siis valtiot ovat näiden asiakirjojen haltioita – me pystymme jakamaan asiakirjat siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot ovat sopineet siitä. Ja nyt pyytäisin kollegaani täydentämään. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että itse asiassa – useampi jäsenten huolenaihe. on otettu huomioon maaseudun kehittämispolitiikan arkkitehtuurissa. Yksi kysymykseen, mitä on maaseudun kehittäminen? Muistuttaisin teitä siitä, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on kolme tavoitetta ja kaksi pilaria. Muistuttaisin teitä niistä. Ensinnäkin ää, tuo, tuotanto, joka ta, perustuu kestävälle luonnonvarojen hallinnalle. Ja va, vastaa myös ilmastonmuutoksen haasteeseen. Kolmas tärkeä tavoite on tasapainoinen alueellinen kehitys ja yhteisessä maatalouspolitiikassa on kaksi pilaria näiden tavoitteiden edistämiseksi, ja niitä on nyt vahvistettu, ja vahvistettu ensimmäisen pilarin viherryttämisellä, vihertämisellä, joka liittyy maaseudun kestävään kehitykseen maataloustuotannossa ja julkisten hyödykkeiden tuottamisessa. YMPn perspektiivit 2020 strategian puitteissa ovat tärkeitä YMP kokonaisuudessaan. Vastaa 2020 tavoitteisiin. Erityisesti muistan teitä innovaation alueella, ilmastonmuutoksen alueella, energian alueella ja myöskin työpaikkojen luomisessa – ja mistä on säilyttämisessä. Tätä useampi jäsen painotti. Yksi maaseudun kehittämisen kuudesta tavoitteesta on syrjäytymisen vastainen taistelu ja työttömyyden vastainen toiminta maaseudulla. Muistetaan, että yhteinen maatalouspolitiikka osastuneella kahdella pilarilla 2020 tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja toinen pilari toimii muiden rahastojen kanssa yhdessä, muiden rahastojen, jotka joihin liittyy temaattisia tavoitteita, jotka liittyvät suoraan maaseudun kehittämisen kuuteen tavoitteeseen. Muistuttaisin teitä innovaatiosta, kilpailukyvystä, ja sitten on kolme ympäristö, temaattista ympäristötavoitetta, ympäristö- ja ilmastotavoitetta. jolla pyritään al alhaisen hiilen käyttöön. ja luonnonvarojen takaisin käyttöön. Näiden tavoitteiden joukossa mainitsin kahden prioriteetin, eli ympäristöulottuvuus Täällä kysyttiin, miten, miten kestävä kehitys otetaan huomioon maatalouden kehittämisessä. Ayant fait rappel à ceci, euh, euh, j'aimerais bien encore euh, rappeler. vielä teitä kolmen kahden kahden välineen roolista. Eli yhteinen strateginen puitteista rahastoille, leville rahastoille ja nämä kumppanuussopimukset, jotka mainittiin. Haluaisin aloittaa ensimmäisestä. Muistutaan siitä, että kysymyksessä on väline, jolla selkeytetään rahastojen prioriteetteja pyrkien parempaan erikoistumiseen rahastojen käytössä tarkoituksena optimoida julkista politiikkaa. Eli strategiset puitteet ovat yksinkertaistamiskeino. Siinä on joko avaintoimia, tarkoitus on saada varankäyttäjät näyttämään, hyödyntämään näitä suuntaviivoja, jotka yhdistävät nämä alueet. Tässä pyritään maksimoimaan julkisten varojen tehokasta käyttöä. Kumppanussopimuksen rooli sillä pyritään tämä koherenssien varojen käytölle yksilö, Sam- samalla kun jokainen ra- rahasto on yksilöllinen ja vastaa 2020 strategiaan, johon viittasi. Anteeksi puheenjohtaja, että puhun näistä arkkitehtuurin piirteistä, mutta ne auttavat antamaan raamit maaseudun kehittämispolitiikalle. Etteitä, että maaseudun kehittämistä nähdään jonkunlaisena palapelinä, jolla ei olisi mukaan yhteyksiä näille parille kymmenille tavoitteille. Täytyy nähdä, että kyseessä on kokonaisuus, jolla on prioriteettinsa. Ja osa niistä on horisontaalisia, kuten innovointi, joka liittyy ilmastonmuutospolitiikkaan. Ja sitten on avainalueita, kuten pyrkimys innovoida, että voitaisiin dyn, saataisiin dynamiikkaa kaikkiin prioriteeteihin, jotka mainitsi. Sitten on kilpailukyvyn tukeminen, jolla pyritään organisoimaan elintarkeketjua uudella tavalla ja edistämään paikallista kehitystä. ja sitten jota käsittelemättä nämä ympäristö kehityksen tavoitteet, ja, ja, jotka mainitsin. Nyt vastaa konkreettisiin kysymyksiin. Kokoontumatta niitä, joihin herra Pleva on jo vastannut. Haluaisin puhua parametrista, joka on tämä suoritusvaraus. 5 prosenttia, jonka useampi jäsen otti esille – Tämä on väline, jolla pyritään pitämään jäsenvaltiossa 5 prosenttia rahoitus äh, budjetista. Tämä 5 prosenttia kohdennetaan myöhemmin sen jälkeen, kun on arvioitu tilanne 31.12.2016. Mutta 2019 mennessä voidaan arvioida, millä prioriteettialueella tulee parhaiten tuloksia. Ja siellä käytetään sitten nämä varat. Mitä tulee riskihallintaan, tätä on emme maksa rahaston perustamisesta. Lahjelmoinnin pohjana on strategia, ja valinta ja eri jäsenten pyytämän joustavuuden hengessä voidaan valita relevantimmat prioriteetit kunkin jäsenmaan analyysin pohjalta miksi ei mak- pääomittaa näitä rahastoja. Koska ohjelmien täytyy käyttää varojaan tavalla, joka vastaa kaikkiin valittuihin prioriteetteihin jäsenvaltiossa strategiassa osana. Ja me käytämme näitä varoja, niitä saisimme jäsenvaltioita kohdistamaan toimet, toimet prioriteetteisiin. Eli elintarviketeollisuus ei ole tässä katsottuna. Keskitymme maatalouteen. Artikla 18 tarjoaa tämän toeksi ää, toimia myynnin estämiseksi. Tämä on totta, mutta tässä on voimakkaasti kehitetty maatalou- keskitytty maatalouteen eikä jalostussektoriin. Sitten innovaation tuen lisääminen. Siihen me juuri pyrimme sillä ensimmäistä pilarista toiseen tehdään siirtoja näiden maksukattojen kautta. Rahoitus tulee sitten 100 prosenttisesti kakkospilarista. Eläinten hyvinvointia mainittu. Me pyrimme tukemaan sitä sen päälle, mitä yhteisö lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö vaatii. Vihertäminen on mainittu. Ja miten vihertäminen liittyy näihin kahteen pilariin? Kakkospilariin alla maksamme kaiken, joka ylittää tämän baselinein perustason. mikä se on? No, pakolliset menot. ja sitten hyvä, maatalouden hyvät ympäristöolot ja muut kansalliset määräykset, jotka luovat ensimmäisen pilarin perustason. Ja me tuemme sitä, mikä ylittää tuon vaatimustason, joka ensimmäisestä pilarista määräytyy. tuottajajärjestöt. Miten niiden toimintaa yhdistetään tuottajien yhteenliittymiin. Muistetaan, että tästä pilarista maksamme startup-kuluja tuottajayhteisölle. Tuottajaryhmien tukeminen artiklan 36 mukaisesti. Yhteistyötoimet siis mahdollistavat yhteisen markkinastrategian puitteissa toimimisen laajentamalla tarjontaa. mutta siinä ei tuota sellaisia päätöksiä, päätöksiä, jotka oltaisiin tehty muutenkaan, eli niin sanottu deadweightia. Okay. Oui. Euh, je peux, je n'ai pas couvert euh, encore tout... En ole vielä kaikkia muita kohtia kattanut. Sallitteko minun jatkavan? Grazie a lei. Kiitoksia puheenjohtaja. Bien. La question euh, des 25% n'est pas Kysymys 25 prosentista tästä ei ole mainittu tekstissä. Totta, sitä ei ole tekstissä mainittu. Mutta kaksi prioriteettia kattaa sen, jotka kaksi kuudesta kattavat sen. Ja tässä on merkittävä, merkittäviä prioriteetteja maaseudun kehittämisalueella. Ja sitten luonnonhaittaa alueet. Ne, niistä voidaan maksaa ensimmäisestä pilarista, mutta myös toisesta pilarista osana maksuja sekä vuoristoalueen maksuja että ja epäsuotuisille alueille maksettavia tukia. Mitäs yhteen asiaan? Programme thématique prévu dans l'article. Tämä ää, asetuksen artiklassa 5 hahmotellaan sitä, että me annamme mahdollisuuden asetuksen 5 liitteen viisi mukaisesti voidaan tukea temaattisia alaohjelmia. Ja nämä teemat voivat saada tukea enemmän kuin 20 prosenttia. Eli enemmän kuin normaali, 20 prosenttia enemmän kuin tämä normaali 50 prosenttia. Tässä on siis tällainen keino, jolla tuetaan erityisesti vuoristoalueita temaattisissa ohjelmissa. Je m'arrêterai Taidaanpa lopettaa tähän. Onko tässä vielä jotain muuta? Kiitos paljon, kiitoksia. Olemme täysin käytössänne jatkaksemme kaksi, kahden keskeisesti keskustelujen jäsenten kanssa antaakseni teknisiä vastauksia, joihin en ole vielä vastannut. Kiitos komission edustajille. Kiitos tästä kattavasta esityksestä. Tämä auttaa meitä käsittelemästä näitä asioita, joita on, josta on puhuttu nyt Luis. Sinun täytyy estää yhteenveto ja meidän täytyy jättää vähän aikaa viimeisen kohdan käsittelylle ja sitten meillä on vielä koordinaattoreittakin kokous. Luis, puheenvuoro on sinun. Olen hyvin satisfeito com este debate porque Kiitos. Olen erittäin tyytyväinen tähän keskusteluun, koska meillä on nyt teknisesti hyvä komission ehdotus ja siksi minä todellakin haluaisin kiittää komissiota loistavasta teknisestä työstä tämän tekstin taustalla. Maaseudun kehitys on paljon rauhanomaisempi kysymys kuin suorat tuet. Mutta budjettikysymys on kuitenkin vielä avoin ja minä toivon, että yhteistyöllä voimme, niin minähän tulen tapaamaan varjoesittelijä tässä lähiviikkoina, niin uskon, että me varmasti saamme aikaiseksi selkeän Euroopan parlamentin kannan. Nimittäin tässä keskustelussa on erittäin tärkeää että meillä on vahva kanta, mitä neuvoston ja komission tulee, koska ainoastaan tällä tavalla me saamme meidän tärkeät kysymyksemme läpi. Minä kuuntelin kollegoja ja en usko, että konsensuksen saavuttaminen tulee olemaan vaikea, koska no, tässä nyt on paljon yksityiskohtia, joista täytyy keskustella. Monia en ottanut edes esille. Esimerkiksi tämä kastelukysymys, tähän komissio ei ottanut lainkaan esille. No, mutta mehän olemme kuitenkin todenneet, että ilmasto muuttuu. Ilmastonmuutos on todellisuutta. Meidän täytyy löytää vastaus tähän kysymykseen. No, tämä on ainoastaan yksi monista asioista, joista meidän täytyy keskustella. Mitä minä olen toiveikas, että me saamme konsensuksen aikaiseksi minä haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka tekivät yhteistyötä kanssani. Minä olen ottanut kaikki huomiot ylös tähän. Kiitos. Kiitos Luis. Ja nyt siirrymme viimeiseen kohtaan. YMPn ja seuraana. Ja ainakin heti puheenvuoron Giovannilla Vialle. Ja sitten käydään heti keskustelua. Ja toivottavasti etenemme mahdollisimman nopeasti, kun on koordinaattoritenkin kokous edessä. Giovanni. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin aion pyrkiä olemaan lyhytsanainen, jotta keskustelu saa paljon tilaa. Tässäkin on kysymys tärkeistä elementeistä, jotka liittyvät sen työn rikastuttamiseen, jota joudumme tekemään – ja tämähän tullaan sitten esittelemään aikanaan vielä mustana valkoisella luonnoksena, jonka valiokunta saa. Euroopan komission esitys kattaa kolme pääfunktiota, nimittäin rahoituksen, valvonnan ja hallinnon, mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikkaan. Tärkeää näissä funktioissa on ensinnäkin se, että määritellään mekanismi, jolla YMP saadaan tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi, ja samalla myöskin sisältöjä, määräaikoja täytyy ottaa huomioon, ja tämän kaiken pitää sitten sisältyä kolmeen lakiesitykseen. Tähän asti minä olen käynyt keskustelua niiden kanssa, jotka ovat asiasta kiinnostuneet ympä maaseudun talouspolitiikan alueelta. Ja esille on noussut aiheita, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä ja on todellakin monia tahoja, joilla on tiettyjä epäilyksiä ja varauksia. Ei ole enää niin kovin paljon aikaa, joten joudun nyt rajoittamaan puheenvuoroni muutamaan asiaan. Niin kuin sanottu, haluaisin antaa kollegoille nyt aikaa käyttää puheenvuoroja ja haluaisin todellakin kuulla mahdollisimman monta puheenvuoroa niin, että voin ottaa ne huomioon omassa asiakirjassani, jonka tulen esittämään. Ensimmäinen aihekokonaisuus koskee rahoitusta, yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta sekä ajatellen resursseja, yksiköitä, joita pitää käyttää seuraavalla ohjelmakaudella, samoin kuin mekanismeja, jotka ovat soveliaita resurssien taloudelliseen aikaansaamiseen budjetin kannalta katsottuna hyvin laajalti. Tämä siis koskee jaksoa 2014-2020. Huolenaiheet, ovat olleet esillä alusta asti, koskevat käytännössä määräaikoja, jotka liittyvät rahoituspuitteen hyväksymistä ja resursseja kokonaisuudessaan, jotka ovat sitten maatalouspolitiikan käytössä. Ja sillä tietysti on vaikutusta myös politiikan sisältöön. Kysymyshän on resursseista – jotka selkeästi ovat yhteydessä niihin menoihin niihin, ja niihin toimiin, joita viljelijät tuottavat harjoittamaan ohjelmakauden aikana. Haluaisin muistuttaa kollegoja vielä siitä, että tärkeää on pitää mielessä, että komissio ja neuvosto eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, miten edeltävää säädöstöä voitaisiin noudattaa, joka olisi voimassa ennen Lissabonin sopimusta. Kysymys oli poikkeusmahdollisuuksista, toimivallasta, jota Euroopan komissiolla oli. Ja tähän, tämän osalta emme tiedä, mihin mennessä syntyy yksimielisyys tästä sopeuttamisesta. La nuova... Ja voisi olla niin, että samat aiheet nousevat uudestaan esille – myöskin uudessa säädöstössä, joka on odotettavissa. Eli tästä voi tulla yhä mutkikkaampaa näiden sääntöjen hyväksymisestä ja tätä kautta tulee olemaan välttämätöntä esittää toivomus siitä, että mahdollisimman pikaisesti onnistuttaisiin pääsemään tulokseen. Tämän alignmentin kappale, joka koskee siis sopeuttamista Lissabonin sopimuksen mukaisesti, on hyvin tärkeä asia jotta voidaan siirtyä sitten eteenpäin muihin säädöksiin. Nyt joudun vielä puuttumaan siihen, että asiakirjassa, jota on käsitelty valiokunnassa ja täysistunnossa, joka koski sitä, että tapahtuisi sopeuttaminen määräyksiä, jotka ovat Lissabonin sopimuksessa. Nämä ovat jo tässä asiakirjassa annettu esille tiettyjä kantoja, ja nyt näyttää siltä, että se ei kuitenkaan heistu millään tavoin sitten taas komissionistyksestä tässä on tilanne, jossa pyritään löytämään poikkeuksia sellaisille maille, jotka jakavat maaseudun kehittämispolitiikan alueelliselle tasolle. Ja tässä voidaan katsoa siitä, että kuitenkin, että on, tätä valitettavasti ei voida tehdä tällä tavoin, vaan Tätä pyritään hoitamaan kokonaisvaltion tasolla keskitetysti. Ja nyt täytyy katsoa, että saataisiin esitys, johon voitaisiin tarttua siis sellaiseen ehdotukseen, joka on ollut säädöksessä ennen kuin parlamentti osiaan kantaa. Sitten eräs asia, joka myöskin on tärkeä, jota täytyy myöskin pitää mielessä, on asia, joka liittyy siihen, mikä on maksavien tahojen rooli. Mikä niillä on Euroopan tasolla? Mikä roolilla on Euroopan tasolla? Ajattelin nimenomaan tätä ulottuvuutta. Meidän täytyy katsoa, että tilanne vaihtelee kovasti maittain. On joitakin maita, joissa tämä hoidetaan alueellisesti, joissakin tapauksissa tämä hoidetaan kansallisella tasolla, ja siksi olemme vaatineet komissiota meille tekemään yhteenvedon siitä, miten nämä 81, eh, mitä ovat ne 81 maksavaa paikkaa, jotka on olemassa Euroopan tasolla. Ja niin kuin sanottu, tilanne on hyvin erilainen maittain. Ajattelen myöskin, mikä on se perustuslainen rakenne, joka kullakin maalla on, ja minkälaisia päätöksiä nämä jäsenvaltiot ovat tehneet asioista. Mitä tulee sitten hallintoon ja valvontaan, näyttää siltä, että myös on asioita, joita täytyisi syventää. Ajattelen rangaistuksia, ajattelen sitä, miten raskaita. Tällaiset sanktiot voisivat olla niiden osalta myöskin selvitettävä ottaen huomioon erilaiset näkökannat, miten on silloin, kun on rikkomuksia, voiko käydä niin, että tuki joudutaan maksamaan takaisin, vai tulemmeko me tässä sellaisiin tilanteisiin näiden kustannusten osalta, eh, että viime kädessä rangaistukset joutuvat olemaan, ovat kenties jopa suurempia kuin ne tuet, joita on maksettu. Toisin sanoen, jos viljelijä ei täysin noudata määräyksiä, menettääkö hän vain tuet, noudata vihertämiseen liittyviä toimia, menettääkö hän tuen kokonaisuudessaan vai enemmän. Sitten tällainen yritysneuvonta, minä henkilökohtaisesti sanoisin, että siinäkin on tietty riski, joka liittyy mahdolliseen väärinkäyttöön. On olemassa 15, 1500 euroa tällaisiin yritysneuvontatoimiin, joka on tilakohtainen, ja tässäkin voi tapahtua tiettyä väärin, tiettyä vääristä. Me haluaisin myöskin tietää, mitä kollegat ajattelevat tästä asiasta. Ja sitten meillä on myöskin ehdollisuuden kysymys. Sehän on myös sellainen, joka on läheisesti yhteydessä niihin päätöksiin, joita meidän täytyy tehdä eri mietinnöissä. Sitten vielä horisontaalinen kysymys. Horisontaalinen kysymys, joka kenties on kaikkein merkittävin asia. Mehän olemme usean otteeseen eri yhteyksissä, usean ääneen vaatineet sitä, että haluamme yksinkertaistamista – en kuitenkaan usko, että nyt olisimme päässeet liittävän pitkälle, koska tässä säädösesityksessä ehdotetaan sellaisia kohtia, jotka olivat jo aiemmassa tekstissä. Ja tämä yksinkertaistaminen todellakin on asia, jota viljelijät ovat painokkaasti ovat vaatineet. Kaikki sidosryhmät ovat korostaneet jatkuvasti sitä, että tarvitaan yksinkertaistamista jos halutaan saada aikaan tehokkaampi yhteinen maatalouspolitiikka, joka myöskin tuo konkreettisia tuloksia. Ja tässä meidän on voimakkaammin ponnisteltava, ja se on myöskin mahdollista. Giovanni. Ja kiitos Giovanni. Ja annanpa heti puheenvuoron kollegalle, kollegalle jos on pyydetty. Ensin Capolo Santos ja sitten Mögel. Senhor Presidente, eu queria apenas dizer que este... Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin oikeastaan vain sanoa, että tämä on äärimmäisen tärkeä teksti. Tämä on asetus, joka on oikeastaan meidän tärkein kysymyksemme. Nimittäin me haluamme, että YMPtä yksinkertaistetaan niin, että annamme hyvän kuvan myös ulospäin sen suhteen, miten Euroopan unionin ja veronmaksajien rahoja käytetään. Esittelijällä on paljon työn sarkaa edessään. Minä haluan tukea häntä, minun ryhmäni tulee myös tukemaan häntä niin, että hänen työstään tulee hyvä ja myönteinen. Kiitos nyt johtaja Mögel puheenvuoroon teille. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Lavia tästä hyvästä yhteenvedosta, mitä horisontaaliseen asetukseen tulee. Ehkä aivan lyhyesti ne kohdat, jotka otitte esille. Yritän antaa tässä joitakin selvityksiä ja tarkennuksia. Te otitte esille sen, että on yhteys monivuotisen kehyksen ja asetuksen välillä. Totta kai tällainen yhteys on, mitä monivuotisen rahoituskehitykseen ja asetukseen tulee, mutta tässä yhteydessä yhteys on aika löyhä. Me haluamme nyt saada säännöt aikaiseksi sille, miten määrärahoja käytetään. Tässä ei kuitenkaan puhuta mistään summista, joten me voimme varmasti puhua asetuksesta ilman, että tässä syntyy jotain ennakkotapauksia, koska mitä asetukseen tulee, niin se toimii kaikissa olosuhteissa. No sitten tämä tämä samansuuntaisuus. No, keskustelut eivät aina ole kovin yksinkertaisia. No, tämä on aivan uutta maata, siksi ei ole ihmettä. Tämä on joskus vähän vaikeaa, on sopeutumisongelmia. Olisi mukavaa, jos me voisimme voisimme käsitellä nämä 1290 kysymykset mahdollisimman nopeasti. Meillä on tämä horisontaalinen ehdotus. No, keskustelut eivät vielä ole päättyneet. Ja tehän myös otitte esille sen, että jos me käsittelemme tätä samansuuntaisuutta nyt, niin meidän täytyy myös käsitellä näitä sopeuttamiskysymyksiä. No tämä on aika mielenkiintoinen näkökanta, koska kun puhun tästä Allen ja maa kysymyksestä, niin mitä ennakkotapaukseen tulee, niin tämä on oikeastaan ollut enemmänkin ristiriitan kysymys, mutta kuitenkin parlamentin kantakin näyttää muuttuneen tässä yhteydessä. No sitten puhuitte maaseudun kehittämisestä ja puhuitte sitten paikallisista hankkeista – niin tämä on tämä niin kutsuttu N plus 2 kysymys. Ja tästähän on keskusteltu myös aikaisemmin. Ja parlamenttihan on todellakin tehnyt tarkistuksia asetukseen 1290 vuodelta 2005. Mutta me olemme sitä mieltä, että tämä täytyy käsitellä maaseudun kehittämisasetuksessa. Mutta kuitenkin tässä asiassa nyt ei vielä olla edistetty, mutta keskustelua kuitenkin käydään. No, mitä sitten näihin maksuihin tulee? Komissiokin toivoo, Ähm, näitä maksatuspisteitä on nyt 81 tällä hetkellä. Saksa, Espanja, Italia ovat tässä ennen kaikkea äh, etusijalla määrät noin puolet näistä maksatuspisteistä. Näihin kysymyksiin on aika vaikea puuttua. Jäsenvaltiot myös vastustavat sitä, mutta ehkä kuitenkin voitaisiin tehdä jonkinlaista yhteenvetoa ainakin kansallisella tasolla. Ja me olemme tehneet joitakin laskelmia ja tulleet siihen tulokseen, että me voimme ehkä siitä 81-74. Me kuitenkin valmistelemme tätä asiaa ja te saatte sitten tulokset lähitulevaisuudessa. No sitten tämä sanktioongelma. Ja sitten otitte myös tämän vihertämisen esille. Ehkä en nyt syvennä tätä tässä sen enempää, meillä ei siihen ole aikaa. Mutta mitä horisontaaliseen asetukseen tulee, niin sanktioiden täytyy olla suhteellisia. Ja tämä täytyy sitten ollakin ottaa huomioon, mutta te saatte tästä sitten vielä yksityiskohtaisempaa tietoa, sitä täytyy vielä keskustella. No sitten tämä neuvontakysymys. No tästä te otitte nämä maksut esille puhuitte 15 000 eurosta, mutta ne eivät ole tässä horisontaalisessa asetuksessa, vaan maaseudun kehittämisasetuksessa. Eli kun me puhumme näistä summista ja katoista ja myös siitä, että tarvitsemmeko sääntöjä sen suhteen, että jäsenvaltioita sidottaisiin konkreettisiin summiin, niin tätä täytyisi käydä tätä keskustelua maaseudun kehittämiskeskustelun yhteydessä, koska siellä on nämä summat mainittu eksplisiittisesti. Cross compliance, tärkeä aihe, mutta en nyt voi sitä näin nopeasti tässä yhteydessä käsitellä. Ja sitten vielä tämä horisontaalinen aihe, jonka ositte, otitte esille, nimittäin yksinkertaistaminen. Komissaarimmehän on ottanut tämän esille usean otteeseen. Komissiollekin yksinkertaistaminen on erittäin tärkeä kysymys, eli ne säännöt, jotka on olemassa, niitä täytyy yksinkertaistaa. Mutta mitä uudistamiseen tulee, sen ei täytyisi kuitenkaan olla päätarkoitus, vaan tässä täytyisi todellakin ottaa ensin poliittiset tavoitteet esille. Tästähän keskustellaan myös Euroopan parlamentissa, mutta totta kai täytyy sitten kysyä, että miten nämä poliittiset tavoitteet saadaan sitten toteutettua mahdollisimman yksinkertaisesti, koska muuten yksinkertaistamista tulee itse tarkoitus ja se ei ole tarkoituksena tässä. Mitä horisontaaliseen asetukseen tulee, siinä on hyvin paljon sääntöjä, eh, jotka voivat puoltaa tätä yksinkertaistamisista. Minä mainitsen tässä yhden, joka mahdollistaa tai voisi mahdollistaa, eh, että jäsenvaltiot voisivat harjoittaa eh, valvontaa niin, että voitaisiin puhua pienemmästä kuin 5 prosentin osuudesta, jos he voivat näyttää toteen, että valvonta toimii hyvin ja virheitä ei ole kovin paljon. No, tässä mitä siis valvontaan tulee, niin se, tässä todellakin voidaan päästä huomattavaan yksinkertaistamiseen. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Minä en tässä nyt voi käydä läpi kaikkia yksinkertaistamistoimia tässä yhteydessä. Te myös otit esille, että maanviljelijät voivat odottaa, että hallintotaakkaa pienennetään. Tämä on aivan oikein, mutta tämä ei todennäköisesti tule olemaan mahdollista, kun puhumme horisontaalisesta asetuksesta, koska se koskee ainoastaan marginaalisesti maanviljelijöitä. Tämä koskee lähinnä maanviljelyn hallinnointia se, että miten tämä taakka sitten koskee maanviljelijöitä, niin tämä on keskustelu, jota täytyy käydä suorien tukien yhteydessä ja maaseudun kehittämisen mm, yhteydessä. Me voimme varmasti usean otteeseen vielä keskustella näistä kysymyksistä, jotka te otitte esille yksityiskohtaisestikin. Ja totta kai komissio on valmis antamaan kaikki tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeellisia ja me voimme totta kai myös antaa kaikki tarvittavat asiakirjat, jotta me voimme selvittää, mitä me tavoittelemme tällä ehdotuksella. Ja seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana näin varmasti myös tulee tapahtumaan. Bene, grazie. Kiitos. Tatri Mögel. Giovanni, sanotko jotain lopuksi? Ei yksinkertaisesti kiitän komissiota siitä, että se on käytettävissämme. Ja sehän on tullut ihan selväksi Lopaa hyvää, että jos pystyisimme viemään loppuun tämän, tämän yhden suuntaistamiskysymyksen ennen kuin siirrymme yksityiskohtiin. Se yksinkertaistaisia asioita tekisi tavoitteiden saavuttamisen helpommaksi, mitä yksinkertaistamiseen tulee. Olen samaa mieltä, mitä komissio sanoi. Tämä on yksi avaintekijä. Ja työtä täytyy jatkaa. Niin, questo punto. Kiitos. Tämän jälkeen voimme päättää valiokunnan kokouksen. Ja muistan, että seuraava kokous on 28.29. helmikuuta. Ja, ja pyydän koordinaat koordinaattoreita jäämään saliin, koska aloitamme sitten välittömästi koordinaattoreiden kokouksen. Hyvää iltaa toivotan kaikille komissio. Valiokunnan istunto on päättynyt.